Proszę Państwa, rozpoczynamy z, opu- z opóźnieniem. No niin, hyvää huomenta arvokollegat. Aloitamme hiukkasen myöhässä. Syynä tähän viivästykseen on se, että halusimme saada salin mahdollisimman täyteen. Useimmat ovat kylläkin jo paikalla. Minäkin olin ihan sovittuna ajankohtana paikalla. Esityslista on melko lailla täynnä, joten pyydän jo ennakkoon anteeksi, jos rajoitan puheaikaa tiukalla kädellä. Eli vielä kerran tervetuloa. Näin pääsemmekin suoraan esityslistan kimppuun. Kohta 13, eli rahoitussäännöt, asiaa käsittely on siirretty esi- valmistelija Zoanan toiveesta 3. joulukuuta järjestettävään kokoukseen. Jos esityslistan liittyen ei ole mitään huomautettavaa, niin esityslista on täten hyväksytty. Tulkkausjärjestelyt, 19 kieltä käytettävissä ja suoratoistona tämäkin kokous välitetään. Sitten vielä 22. lokakuuta järjestetyn kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen ja sitten vielä kohtaan neljä, eli varsinainen substanssiasia. Vastuuvapaus 2017, koordinaattoreiden tasolla asia on jo käsitelty. Tämä on tärkeä aihe. Maataloudella on niin keskeinen merkitys, joten olkaapas hyvä, kollega Petir. Hyvät kollegat, Niin, tämä tehdään joka vuosi ja 2017 jälleen taas ollaan käsittelystä asia, vuonna 2017 asiaa. Ja katsomme tässä yhteistä maatalouspolitiikkaa jälleen kerran. Ja tilintarkastustoimistojen on todennut, että että luonnonresurssialueella tämä virhetaso on noussut 2,5 prosentista pikkusen ylöspäin. Ja mutta sitten kuitenkin virhetasoa taas sitten on vähennetty sillä tavalla, että on varoja on perätty takaisin, kun niitä väärin maksettuja varoja kerätään takaisin talousarvioon. Tämä, tämän korjaava osio on 2,1 prosenttia, kahdesta prosentista vaan 2016 siis noussut hieman tämä luku. Ja nämä tiedot, jotka meillä on annettu tilintarkastustuomioistuimen raportissa, ovat tietenkin nyt tässä vaiheessa hyvin kattavat ja meidän pitää tietenkin tuottaa tervetulleeksi tämä yksinkertaistaminen ja käyttöjen parempi toiminta sähköisen tietojen tiedon syötön avulla. Tietenkin haluamme, että järjestelmä toimii tehokkaammin ja haluamme vähentää virheitä, sehän on selvä. Haluamme vähentää byrokratiaa maataloustuottajilta ja haluamme tietenkin sallia heidän tekemänsä parhaansa, vaan keskittyä siihen, että tehdä hyviä elintarvikkeita edulliseen hintaan. Ja tiedän, että tämä raportti, tämä sitten lopuksi johtaa pienen YMP-uudistukseen. Ja tänä vuonna meillä on mahdollisuus tehdä tarkistuksia tähän, joten suosittelisin, että teette tarkistuksia näihin asiakirjoihin, jotka liittyvät tähän asiaan. Paljon kiitoksia. Ja sitten yleiskeskusteluun, olkaa hyvä. Thank you very much. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. En ole varjoesittelijä, mutta puhun kollegani Kaadenbachin puolesta. Eli nämä ovat hänen terveisensä. Kiitokset esittelijälle tästä tekstistä. On hyvä viesti, että tilintarkastustuomioistuin on ilmoittanut, että virhemarginaali on laskenut jat- koko ajan – alle kynnysarvon ja olen tyytyväinen siihen, että tilintarkastustuomioistuin on löytänyt samat virheet. marginaalit, vaikka laskentamenetelmät ovatkin eri tahoilla olleet erilaiset. Vuoden 2017 osalta ollaan päästy nyt 1,9,2 prosenttiin ja maaseuturahaston osalta vuosien saatossa tilanne on muuttunut ja virheaste on 3,76 prosenttia, mutta parantamisen vara on edelleen olo, olemassa. Meidän täytyy puuttua heikkouksiin ja meidän täytyy tarvittaessa muokata indikaattoreita, jotta ne vastaavat paremmin tämänhetkiseen tilanteeseen ja että voidaan sitten ryhtyä oikean tyyppisiin toimenpiteisiin. Eli me tarvitsemme uusia indikaattoreita. Näin voimme varmistaa johdonmukaisen lähestymistavan kautta EUn varmistaaksemme, että politiikka, politiikassa keskitytään tärkeimpiin asioihin. Paikan päällä tapahtuvat toiminnat ja parhaat käytänteet tarjoavat meille tärkeää dataa ja mitä tulee komission ehdotukseen YMP vuoden 2020 jälkeen, niin meidän täytyy katsoa, mikä on tämänhetkinen virhetaso ja varmistaa, että virhetaso laskee jatkuvasti. Meidän täytyy tietenkin huomioida myöskin kaikki kertomukset ja tähän edessä olevaan tekstin liittyen tulen esittämään omia tarkistuksia. Mielenkiinnolla jään odottamaan jatkossa tapahtuvaa yhteistyötä ja pyrkimystä laskea virheastetta entisestään. Kiitoksia. Katainen. Oikein paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Katainen ihan lyhyesti. Haluan Alden varjona lyhyesti kiittää raportoijaa tästä tasapainoisesta lausuntoluonnoksesta. Siitä hahmottuu kokonaiskuva viime varainhoitovuoden maatalousalan toiminnasta hyvin kattavasti. Tämä virhetasojen laskeminen on tärkeä suuntaus, jonka vahvistamiseksi EU on toteutettava politiikkatoimia edelleenkin. Haluan myöskin raportoijan tavoin nostaa esille maaseudun kehittämisohjelmien investointihankkeiden hyvän onnistumisprosentin, joka korostaa tämän ohjelmakokonaisuuden merkittävyyttä myös tulevissa uudistuksissa. Me tulemme myös mahdollisesti tekemään lausuntoon joitakin tarkistuksia, mutta yleisesti ottaen olemme tyytyväisiä tähän lausuntoluonnokseen. Kiitoksia. Edustaja Des seuraavana, olkaa hyvä. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Ihan lyhyesti vain toteaisin, että vuosien ajan olen vaatinut että katsotaan yhtäältä virheitä, jotka eivät vaikuta rahoitukseen laisinkaan, ja toisaalta on otettava huomioon ne virheet, jotka aiheuttavat rahoituksellisia ongelmia. Koska jos näin tehtäisiin, niin virheasti olisi entistä pienempiä. Meidän täytyy katsoa myöskin, mitkä ovat todellisia virheitä ja mitkä on petoksellista toimintaa. Minun mielestäni tilintarkastustuomioistuimen pitäisi asiaa lähestyä toisella tavalla, jotta kuva olisi selkeämpi. Me tiedämme, että on olemassa virheitä, jotka eivät ole joilla ei ole äh, rahoituksellisia vaikutuksia, mutta sitten on olemassa myöskin sellaisia virheitä, jotka aiheuttavat maanviljelijän puolella maksuvelvoitteita. Kiitokset kollega Petirille ja minäkin tulen esittämään joitakin tarkistuksia. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia. Kyse on siitä, että me helpotamme maanviljelijöiden elämää. Edustaja Caputo. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää Petiriä tästä lausuntoluonnoksesta. Olen tietenkin siitä yhtä mieltä. On myönteistä, että nyt kun on sovellettu tätä yhdennettyä valvontajärjestelmää, se toimii vähän paremmin. Tilintarkastustoimistoimen on hyvä on todennut, että, että virhetaso on laskenut 2,4 prosenttiin tällä alalla. Tämä on oikein hyvä. Olen myös kiitollinen näistä valtavista ponnisteluista, joilla on päästy näihin tavoitteisiin. Ja tässä on erityisesti hyödynnetty liittyy komission tietopalveluja ja teknistä avustusta jäsenvaltioissa täytäntöpanon puolella. Muistutan siitä, että yksinkertaisesti mittaamalla virhetasoa ei sinänsä vaikuta tulosten mittaamiseen. Täällähän on kyllä monen tyyppisiä virheitä, joita on arvi, arvioitava. Virhetaso on edelleen kuitenkin varsin korkea, erityisesti petosten osalta. Mitä sitten tulee YMPn suorien tukien tilanteeseen, virhetaso voi ne kyseenalaistaa. Täällä on vielä paljon liikkumavaraa, paljon parantamisen varaa ja meidän on kaikkien tehtävä työtä sen eteen. Kiitoksia. Kiitos ja puheenvuoro siirtyy komissiolle. Kollega Mögele, olkaapa hyvä. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Hyvää huomenta kaikille. Alkuun kiitokset valiokunnallenne tästä lausunnosta ja tekemästänne työstä aiheen tiimoilta. Työhän alkoi jo jokunen vuosi sitten ja tämä oli tärkeä tehtävä, eli saada maatalousyhteisön ääni kuuluviin tässä hankkeessa. Me olemme tyytyväisiä tähän kollega Peterin tekstiin. Valmistelija on oivalla tavalla huomioinut ne saavutukset vuodelta 2017. 2,4 prosenttia on mainittu virheasteena mutta jos puhutaan ensimmäisestä pilarista, minne eniten raha menee, eli suorat maksut, niin siellä ollaan alle, selkeästi alle kahden prosentin. Eli me olemme päässeet vihreälle tasolle, eli aika lailla puhtaat paperit on. Yhtä lailla saaneen muistuttaa teitä siitä, että tämä ei ole mitään sattumaa, vaan jäsenvaltioiden ponnisteluiden ja komission ansiosta – on päästy tähän. Tarkoituksena oli parata hallintoa, yhteistyötä ja valvontaa. Mutta muistakaamme myös se, että tiukemmat valvontatoimenpiteet ja virheet aiheuttavat lisää hallinnollista taakkaa. Ja tästäpä syystä komissio onkin ehdottanut uudistuksia, joiden tarkoituksena on varmistaa, että pääsemme pois tästä pirun kierteestä – jossa säännöt ja valvonta tiukkenevat ja hallinnollinen taakka kasvaa kasvamistaan. Nyt yritämme panostaa enemmän suorituksiin eli tuloksiin, joita YMPltä kaipaamme. Tämäkin seikka kannattaisi huomioida myöhemmässä vaiheessa, kun keskustelemme horisontaalisesta asetuksesta ja mietintöluonnoksesta. Kiitokset siis valiokunnalle hienosta työstä lausunnon osalta. Tästä on kyllä huomattava paljon hyötyä. Kiitoksia. E, Kiitoksia. Kollega Flanagan pyytää puheenvuoron, mutta ette pyytäneet sitä aiemmassa vaiheessa ja siksi saikin komission, puheenjohtajan, komission edustaja ennen teitä puheenvuoron. Mutta nyt teidän puheenvuoronne. Meeting. I have a question to ask as a... Minulla olisi kysymys, joka koskee sitä, mitä edustaja Mogli puhui. Yritän tässä nyt tätä käytännönläheisesti ajatellaan. Näin tämä varmaan pitikin tehdä. Herra Mogli, kun näitä järjestelmiä koko ajan parannetaan ja ne näyttävät toimivan koko ajan paremmin, miksi niitä nyt pitäisi muuttaa? Puhutte hallinnollisesta taakasta. Vaikuttaa siltä, että nämä ymp ehdotukset ovat sellaisia, jotka muuttavat vain sen, että hallinnollinen taakka siirtyy täältä maiden pääkaupunkeihin. Eli keveneekö tämä hallinnollinen taakka mitenkään vai siirtyykö se vain yksiltä hartioilta toisille? Miten voidaan näin hyvin mitata näitä asioita, jos tämä hallinnollinen taakka täältä siirtää muualle, niin kuin tässä on kai tarkoitus tehdä? Edustaja Mögele, olkaapa hyvä. Kiitoksia. Ensinnäkin meidän pitää tietenkin tunnustaa tämä, että politiikka ja prosessit, joka vuosi erittäin huomattavia summia, ei niinkään voida hallinnoida tätä summaa ilman hallinnosta taakkaa, tämä on muuta selvää. Mutta kysymys on siitä, mitä voimme vähentää hallinnoista taakkaa. Ja komission erotukset tulevan YMP-uudistuksen osalta pyrkivät saavuttamaan on se, että vähennetään näitä yksityiskohtia säännöissä EUn tasolla. Eli esimerkiksi miten mitataan tai muita, muita tai määritellään jotain puiden kokoja, määriä, jotka sallitaan, sallitaan pidettävä jossain peltoalueella, e, niin poistaa nämä säännöt ja jättää jäsenvaltiolle tämä tehtävä, koska olet lähempänä paikan päällä kentällä. He voivat asettaa sääntöjä, jotka osuvat sitten paremmin lailliseen ja hallinnolliseen järjestelmään, joka heillä on. Ja ovat kohdennettuja siihen, että saadaan ne tulokset aikaiseksi, joita me haluamme saavuttaa. Tämä johtaa sittenkin vähempään valvontaa paikan päällä ja johtaa siihen, että kestä puhutaan enemmänkin tuloksista, joita pitäisi saavuttaa, saavuttaako ne, eikä sen sijaan, että keskustellaan koko ajan, että on kaikki yksityiskohdat oikein täyttöön pantu ja sovellettu. Pravodavca, pani Petir. Kiitoksia sitten valmistelijan puheenvuoroon. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, jotka osallistuivat tähän keskusteluun. Haluaisin myös kiittää komissiota näistä kommenteista. Haluaisin todeta, että olemme nyt menossa oikeaan suuntaan. Pääsemme eteenpäin ja odotan teidän tarkistuksia. Ja toivon, että tarkistuksenne kautta voidaan tätä lausuntoa parantaa. Paljon kiitoksia. Kiitokset kaikille, myöskin valmistelijalle, varjoesittelijöille. Tarkistukset on jätettävä 27. marraskuuta kello 13 mennessä. Näin pääsemme esityslistan kohtaan viisi. Yhteisen maatalouspolitiikan rahoitus, hallinnointi ja seuranta. Kuten kaikki tietävät, edustaja Müller toimii esittelijänä ja meillä on vieraita kokouksessamme Bayerin maanviljelijäliiton väkeä on paikalla. Hienoa, että olette seuraamassa kokoustamme aiheesta YMPn uudistus. Ensimmäisenä puheenvuoron saa edustaja Müller. Ja kuten sanottu, niin oikeastaan johdatosanat tuli jo lausuttua, joten eiköhän siirrytä suoraan esittelijän puheenvuoron. Olkapas hyvä. Avoimet toimielimet ja yksinkertaistaminen hallinnossa. Nämä ovat minun avainasioitani tässä horisontaalisen ehdotuksen mietinnössä. Kiitokset, hyvät naiset ja herrat. Olette tyytyväinen, voin tänään esitellä teidän minun mietintöni, joka koskee yhteisen maatalouspolitiikan rahoitusta, hallinnointia ja seurantaa. Horisontaalinen Kuten tämä nimikin toteaa, tarkoittaa, että se koskee monia lakiehdotuksia, erityisesti siinä vaiheessa, kun kehitetään uusia strategiamahdollisuuksia maaseudun kehittämisen suoriin maksuihin. Ja tämä koskee myöskin rahoitussäännöksiä, jotka ovat kaikkien Euroopan unionin menoohjelmien pohjana. Minun tavoitteeni on tässä luoda sellainen lakiteksti maataloudelle, joka on mahdollisimman avoin hallinnon osalta ja siinä yksinkertaistaa sitten päätöksentekoprosesseja parhaalla mahdollisella tavalla. Tämän takia mm, täällä valiokunnassa käydyn keskustelun jälkeen heinäkuussa, kun keskustelimme komission ja varjoesittelijöiden kanssa, niin olen tavannut heidän kanssaan tämän jälkeen myöskin neljä kertaa. Tämän jälkeen annan myöskin parlamentin tieteelliselle yksikölle tehtäväksi tehdä tutkimuksen jotta saa enemmän tietoja jäsenvaltioiden rakenteista. Ikävä kyllä tällä tutkimuksella ei voitu kattaa kaikkia 28 jäsenvaltiota, tämän katsottiin vain kuutta Espanja, Italia ja Saksa, koska niillä on ohjelmia, Irlanti, Alankomaat ja Romania. Tämän tutkimuksen tulokset annoin sitten varjoesittelijöille Strasburgissa viime kerralla. Ja sitten ulkoisen asiantuntijan raporttina myöskin tämän tilintarkastustuomioistuimen raportti tähän asiaan, joten odotan innolla keskustelua tänä iltapäivänä. Ja nyt saatte vähän tarkempaa tietoa minun mietinnöstäni. Se on jaettu seitsemän eri kohtaa. Ensinnäkin kappale alku kaksi, hallintoyksiköiden muutos. Tämä on tarpeen minun mielestäni koska ensimmäinen ja toinen pilari tavallaan suolautetaan yhteen osittain. Tästä syystä pitää käyttää synergiaa hyväkseen ja katsoa päällekkäisyyksiä. Tämä tarkoittaa, että hallintoviranomaiset, artikla 7 strategiaohjelmasta ja, ja 111 artikla, niin näiden strategiauudistamien pitää mennä sitten takaisin horisontaalisen asetuksen nämä erotukset. Tämä tarkoittaa sitä, että näin toimivat elinvoimat voivat sitten käyttää resursseja mahdollisimman tehokkaasti Suoriin maksuihin liittyen pitää olla myöskin tällainen seuraava seuraava komitea olemassa. Ja sen pitää olla, kuten jo tällä hetkellä maaseudun kehityksen osalta olla, on käytössä, katsoa uutia, uusia alueita sertifioinnin osalta, jolla on sitä uusia tehtäviä uuden järjestelmän puitteissa. Ja tässä viittaa myös edelliseen artiklaan seitsemän muut menot, eli tekninen apu esimerkiksi, ja mainitaan myöskin artikkelissa 112, ja jäsenvaltiot voivat näistä kuluista käyttää myöskin suurimman osan hallintomenoihin, jotta voivat taata tämän hyvän täyttöönpanon. Sitten tämän lisäksi tarkoituksena oli se, että tämän asetuksen tarkistukset, jotka katsovat myöskin samalla jäsenvaltioiden federaalirakenteita samalla ottaa sen huomioon. Eli läheisyysperiaate on tärkeä tässä. Sillä tämä luku kaksi on hyvin monimutkainen osio. Pyytäisin, että kollegat katsovat tätä hyvin tarkkaan, jotta voitte ymmärtää minun muutokseni ja tarkistukseni tähän. Sitten nämä neuvontayksiköt, seudun maata neuvontayksiköt, ne ovat tavallaan ennakkoehto kestävälle ja tulevaisuuteen suuntavalle metsätaloudelle. Tämän takia ne kuuluvat myöskin horisontaaliseen asetukseen mukaan ja ne pitää sitten tarkemmin määritellä toimielinten välisessä rakenteessa. Maaseudun neuvontayksiköt, ne, niitä, niillä on myöskin lisäyksityiskohtia mukaan ja tämä on tärkeää. Miten sitten maataloustuottajat kaikissa Euroopan maissa tulevaisuudessa pääsevät käsiksi parhaimpiin järjestelmiin neuvonnan avulla ja voivat käyttää myöskin näin sovellettua tutkimusta näistä. Sitten varaumat myöskin, koska on, kriisien mahdollisuus lisääntyy, niin on tärkeää, että meillä on tällainen hyvä kriisimekanismi, joka on riippumaton. Tämän takia ei kriisivaraumaa, jota käytettäisiin erityisesti kriisitilanteissa, mutta ei mark- markkinainterventioihin. Ja haluaisin muistuttaa, mitä viime kriisissä tapahtui. Silloinhan nähtiin, että rahat eivät yksinkertaisesti riittäneet. Jos maatalousrahat otetaan pois maataloustuottajilta ja käyttää sitä kriisiin nämä varat, niin tämä on silloin kyllä ongelma, koska täällä on kaksi kertaa rangaistaan tavallaan maataloustuotteita. Sitten raportointivelvollisuus on seuraava osio. Tarkistus yksi, joka on artikla 52 komission ehdotuksessa, niin komission ehdotus se, että tehdään tällainen vuosittainen arviointipäätös. Ja pitäisi tehdä, minun mielestä muuttaa kaksivuotiseksi tämä sykli, yhden vuoden sykli lisää, sijaan. Sillä näen, että tämä järjestelmän muutos, se, että tässä yritetään pelkästään tästä tulos suuntautuneesta järjestelmästä tähän sekajärjestelmään, jossa ottaa myöskin laatu huomioon, mutta toisaalta sitten myös hallinnon taakka lisääntyy ja silloin tämän uuden tulosperäisen järjestelmän ja onnistuminen onnistuu, jos vain tämä raportin sykli on alle, joka kahden vuoden välein. Ja siinä tekstissä on pieni painovirhe, Täällä puhutaan puolivuotisesta. Ei, se ei pidä paikkaansa. Se tullaan korjaamaan tähän laittaa siis joka toinen vuosi tapahtuva raportointi. Viides kohta on seuraamusten määrääminen. 25 26 artiklat ovat kyseessä. Tässä erotan yksinkertaistamista sitä, että kynnysarvot voidaan laittaa 12 500 euroa ja 10 hehtaaria maata. Tämä on tavallaan yksinkertaistamista pienten maataloustuottajien osalta ja hallinnon osalta. Ja tällä tavalla on myös että äh, jäsenvaltiot tekevät enemmän tarkastuksia paikan päällä. Ja satelliittitietoja voidaan myöskin käyttää paremman valvonnan aikaansaamiseksi. Ja sitten, että saadaan vielä yhdentämisestä tulee yhtenäinen järjestelmä seuraamusten osalta, jos tulee toistuvia rikkomuksia, niin olemme mainitaan näitä prosenttimäärät, joita nämä koskevat sitten. Tällä tavoin sisämarkkinoiden ja kilpailukyky on taattu ja on tärkeää, että meillä on alhaisempia prosenttimääriä tässä mainittuna kuin tämänhetkisessä asetuksessa. Kuudes asia. Täytöönpano asetukset ja delegoidut säädökset. Horisontaalisessa asetuksessa, jossa on yli 100 määräystä 104 artiklassa ja tässä on 17, 70 tämän asetusta ja, ja 30 delegoitun säädöstä. Näihin säädöksiin meillä on vuoden 2013 Shasir-mietinnön mukaisesti katsoneet näitä täytäntöönpanoasetuksia ja delegoituja sen mukaisesti. Charcierin periaatteen mukaisesti nämä 35 tarkitusta on tehty tähän kohtaan. Komissio toteaa, että näin on 50 prosenttia vähemmän delegoituja ja täytäntöönpanosäädöksiä, mutta horisontaalisessa asetuksessa tämä ei ole vielä näkyvissä kyllä. Minäkin haluaisin olemaan tähän peruslakiin nimen sisältöä, mutta tässä meidän toimivaltuumme ja myöskään resurssimme eivät riitä, että voisimme myöskin tehdä tätä peruslakiesitystä. Ja sitten kohta seitsemän, joka on viimeinen kohta esityksestä, niin tässä ovat siirtymäkauden määräykset kyseessä. Näiden voimaantulon osalta pitää muistuttaa, että viimeinen suunnitelmakauden aikana meillä oli kaksi vuotta silloin tarpeen. Ja Tämä ei silloin ei voisi onnistua siis parlamentin tai komission toimikauden loppuviimeisen yhteydessä, joten nyt kysymys onkin, mitä tehdään nyt? Riittääkö N plus 2, tarvitaanko ehkä N plus 3 vai käyttää tätä tuota välikauden tarkastusta omnibusmääräyksestä ja tämän takia jatkamme sitä eteenpäin, kunnes meillä on yhteinen maatalouspolitiikka voimassa. Joka tapauksessa toimia nopeasti ja ajoissa, jotta annetaan maataloustuottajille suunnittelu, varmuus ja myös jäsenvaltioille. Ja lopuksi haluaisin, hyvät kollegat, pyytää teitä, että haluaisin maataloudelle sen suurta avoimuutta hallintotasolla – ja yksinkertaistamista päätöksenteon osalta. Odotan innolla keskustelua teidän kanssa ja keskustelua komission kanssa ja tulen tämän jälkeen sitten työstämään teidän tekemien tarkistuksia. Lämpimät kiitokset. Paljon kiitoksia teille. Toivoisin, että jatkopuheenvuorossa käytetäisiin maksimissaan kahden minuutin puheenvuoroja. Ensimmäisen edustaja Dantin, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää tästä työstä jota olemme yhdessä tehneetkin tämän tekstin parissa. Minusta on tärkeää, että tänä päivänä YMP todella legitimoidaan kentällä ja sillä voidaan taata yhdenvertainen kohtelu viljelijöiden välillä eri Euroopan maissa, riippumatta niin, niin, että voidaan myös sopeutua tilanteisiin tiloilla, kun tätä toimintaa harjoitetaan joka päivä. Siksi minusta on tärkeää, että mentäisiin vähän pidemmälle kuin mitä nyt esittelijä ehdottaa, niin että voitaisiin ottaa vahvemmin mukaan yhteisiä sääntöjä koskien valvontaa, hallinnollisia seuraamuksia ja, ja perintää. Sama, samat säännöt kaikkialle tarvittaisiin viime kuukausien kokemusten perusteella olisi määriteltävä hyvin nämä force majeure-tilanteet ja tapa, jolla ne otet, käynnistetään, niiden mukainen toiminta käyn, kä, käynnistetään. On ymmärrettävä, että viljelijät eivät ole mitään rikollisia. Heillä on oikeus virheisiin ja virheiden korjaamiseen, kun virheet ovat pienempiä. Nyt heidät ollaan heti tuomitsemassa kättelyssä. Olen aika järkyttynyt valvonnan määrästä kentällä lähdetään vaikka mittaamaan niityillä mm, lehmien käytävien leveyttä ja tutkitaan ruohonlaatua. Ja kyllä tässä pitäisi vähän inhimillisyyttä saada tähän YMP. Kyllä tämän asetuksen kautta tähän olisi päästävä. Ainakin tätä me toivoisimme ja pyrimme EPPssä tätä linjaa eh, edistää. Olisi myös yksinkertaistettava menettelyjä olen kyllä tietoinen tilintarkastustuomioistuimen kannasta. On todella määriteltävä uudelleen kulujen tukikelpoisuus ja yksinkertaistaa tätä äh, tuloksellisuusmenettelyä esittelijät, tai että jotkut äh, raportit annettaisiin joka toinen vuosi. Meidän on tehtävä yhteistyötä äh, tässä Erons Garcian kanssa koskien ensimmäistä pilaria, koska tämä ensi, tässä ensimmäisessä tekstissä koskien strategisia suunnitelmia on nämä asiat mm, juuri mukana strategisessa suunnitelmassa olevat asiat on sitten saatava tähän horisontaaliseen asetuksen mukaan. Meidän on hyvin työstettävä tätä strategisia suunnitelmia, niin että voidaan saada hyvät lopputulokset aikaan horisontaaliasetuksessa. Bardzo Kiitoksia ao colega Ulrike eh, Müller e a forma transparente e cooperativa, como tem conduzido. Kiitokset edustaja Müllerille tästä tekstistä. Onnittelut hienosta ja huolellisesta työstä ja toivotan myöskin vieraamme tervetulleeksi. Mitä tulee tämänhetkiseen asetukseen, niin siihen liittyen ollaan tekemässä muutoksia. Mielestäni tämä uusi malli tarkoittaa hallinnollisen taakan kasvua kansallisella tasolla ja se aiheuttaa ongelmia maanviljelijöiden keskuudessa. Ja tilanne pahenee entisestään, jos YMP toteutuu ehdotetulla tavalla. Mitä strategiasuunnitelma ehdotukseen tulee, niin se liittyy läheisesti tähän. Meillä on hallinnointijärjestelmä, järjestelmä, josta tullaan käytännössä pitämään kiinni. Tarkkoja tietoja ei ole sen suhteen, miten tätä tullaan mukauttamaan ja mitkä ovat eri toimijoiden velvoitteet ja tehtävät viranomaistahojen, Euroopan parlamentin ja niin poispäin. Tämä pätee sekä strategisiin suunnitelmiin että horisontaaliseen asetukseen. Nyt herääkin kysymys siitä, että miten nämä eri tahot voisivat tehdä yhteistyötä. Juridiset pelisäännöt ovat olemassa ja niitä täytyy noudattaa. Ja Tekstissä viitataan myöskin varantojen käyttöön. Komissiohan on ehdottanut, että varat maksetaan nykyrahastoista MFF-sääntöjen mukaisesti. Sehän hyväksyttiin vasta ihan hiljattain laajalla enemmistöllä – yli 400 miljardia tässä on parlamentin puolelta ehdotettu. Tämä on tärkeää YMPn rahoitukseen liittyen. Meidän täytyy tarkkaan määritellä, mitkä ovat maanviljelijöiden oikeudet. Haluan jatkossa tehdä tiivistä yhteistyötä esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa, jotta nämä tekniset asiat saadaan selvitettyä. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten varmaan tiedätte, mietinnön valmist, lausunnon valmistava kehitysvaliokunnasta, jota haluaisin vetää oman kantani tähän näin yhteen. Minun, kun aloitin työni tämän lausunnon osalta, en, halusin sen asiantuntijaryhmiä kantoja sille ja katsoin, mitä 2011 kehitysvaliokunta oli tehnyt tämän osalta. Siellä oli myöskin lausunto kehitysvaliokunnasta – joka teki EPP-kollega silloin. Tämä oli CDU-kollega Saksasta, jossa todettiin alussa, että kehityspolitiikan osalta pitäisi pyrkiä aivan toisenlaiseen ymp kuin komission ehdottama. Ja pitää rehellisesti todettua, että voin vain hyväksyä tämän lauseen. Ja tämän jälkeen meidän meidän yhteisen maailmanpolitiikalla on valtavia vaikutuksia, vaikka maitojauheen viemistä Afrikkaan tai, tai siipikarjateollisuutta tai akroteollisuuden vaikutusta ilmaston, ilmastonmuutokseen ja niiden vaikutuksia myöskin pieniin maataloustuottajiin kehitysmaissa. Ne eivät voi suojautua tältä. Ja heidän, näillä hallituksilla on vain vähän varoja suojella omia maataloustuottajiaan. Joten heiltä puuttuisiko myöskin äh, tarpeeksi mielenkiintoa tähän. Joten ehdotukset horisontaalisen asetuksen ovat minun mielestäni seuraavanlaisia. Ensinnäkin meidän pitää tehdä seurantaa maatalouspolitiikan vaikutuksista kehitykseen. Sillä tällä hetkellä EU kerää, vaikka tämä olisi metodisesti mahdollista, ei kerää mitään tietoja tähän liittyen. Me haluamme myöskin ottaa huomioon sidosryhmät kumppanimaista, että jos ne odottaa sellaista periaatetta, että jos ottaisi huomioon myöskin kehityspolitiikka maatalouspolitiikassa, niin tämä olisi siis politiikan johdonmukaisuutta, josta aina puhutaan täällä aina. Ja olen myös luottavainen, että maatalousuudistus, kuten tehdään tällä kertaa kehitysystävällisemmin – sillä viime uudistuksen jälkeen on tapahtunut paljon. Meillä oli maahanmuutto, kriisi 2015 ja tämä jo nosti myöskin mielenkiintoa kehityspoliittisiin kysymyksiin ja politiikkojen johdonmukaisuuden puute tuli enemmän esille. Komission jäsen Hogan on tehnyt myöskin Afrikasta, Afrikka-työryhmän, jossa katsotaan myöskin tämän uudistuksen vaikutuksia ja kappale 28 Lissabonin sopimuksesta vaatii politiikan johdonmukaisuuteen kehitysmaiden kanssa, joten pyytäisin, että tästä maatalousuudistuksesta tehtäisiin myös kehitysystävällisempi. Paljon kiitoksia. Pyydän, että pidätte kiinni annetusta puheajasta. Edustaja Zulo, olkaapas hyvä. Grazie, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijä. Hän on hyvin lyhyessä ajassa saanut aikaan varsin yksityiskohtaisen mietinnön. YMPn hallinnoinnin uudistukset ovat erittäin tärkeitä, niin että sen asianmukainen toiminta voidaan taata, erityisesti ottaen huomioon tämä uusi näkemys, jossa eh, nämä, tuot, nämä tuloksellisuustavoitteet on tärkeää saavuttaa. Näin tarvitaan vielä vahvempi rakenne ja tehokkaat valvontajärjestelmät. On aivan selvää, että meidän olisi kiinnitettävä huomiota näihin muutoksiin, joita teemme aikaisemmalla kaudella. Monissa maissa myös omassani maksuviranomaiset valitettavasti liian usein ovat osoittaneet, että eivät ne toimi kunnolla. Erityisesti on tehottomuutta ja puutteita usein myös laittomuusasioita. Nämä ongelmat ovat kyseenalaistaneet YMPn rahoituksellisen kurin. Ja erityisesti se on tuonut vaikeuksia viljelijöille ja viivästyksiä ja esteitä ja varat ovat jääneet eh, saamatta kun otetaan huomioon komission ehdotus, jonka mukaan vastuuta ja tehtäviä siirrettäisiin komissiolta jäsenvaltioille. Tämähän on merkittävin muutos tässä uudessa mallissa. Vaarana on se, että nämä, epä, sen, nämä laittomuudet ja sen vastaisuudet lisääntyvät. Meidän on siis pyrittävä siihen, että säännöt menisivät aivan toiseen suuntaan, että tällainen tehottomuus voitaisiin välttää. Mitä tehokkaasti tehokkaammin voidaan korjata näitä vääristymiä sen parempi. Kiitoksia. Kiitokset seuraavana edustaja Luazou. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia esittelijälle. Tässä tekstissä käsitellään älykästä maanviljelystä. Uskon, että Euroopan viljelijät, erityisesti Ranskan vi- viljelijät, haluaisivat sellaisen Euroopan komission, joka mm, ei ole ristiriitainen, joka ei vaadi viljelijöiltä hyvin vaativia ympäristönormien noudattamista, kun samalla tuodaan tuotteita muualta, joissa säätöjä ei ole noudatettu, ja myös GMO-tuotteita YMP tehtävät artiklassa 39 näistä ei ole pidetty kiinni. Komissio kuitenkin jatkaa samaan tuhoavaan suuntaan näiden tavoitteiden noudattaminen olisi jo merkittävä askel eteenpäin komissiolle, olisi taattava viljelijäväestöillä asiallinen elintaso. Tämä olisi se tavoite. Ei ole ollut yhtään komissiota kuitenkaan, joille ei olisi näistä vaikeuksista. Viime viikkoina ollut maidon tuottajat, karjan kasvattajat, aikaisemmin vapakauppasopimusten kanssa. Erilaisia huolia on koko ajan yhä enemmän – mutta mikään ei kuitenkaan muutu parempaan päin. Haluaisin vielä viitata yhtään YMPn tavoitteesta, joka on artiklassa 39 kirjattuna. Missä määrin tämä ehdotus takaa todellakin yhdenvertaisen elintason viljelijöille? Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Ja sitten yleiskeskusteluun kun olemme nyt kuulleet varjoesittelijöiden kommentit. Mutta seuraava pyyntö. Kohta keskustelemme myöskin kollega Garcian tekstistä, joten aikaa on nyt ikään kuin säästettävä. Eli vain ja ainoastaan yksi minuutti per puheenvuoro. Kelloka, Anton. Kiitoksia puheenjohtaja ja hyvä esittelijä. Minulla olisi kolme kommenttia tähän mietintöön liittyen. Ensinnäkin komission toimivaltuudet siihen se, että jos vaikka maksuja keskeyttää, niin ne pitää, niitä pitää rajoittaa. Meidän pitää välttää subjektiivisia päätöksiä. Ja tämä sitten toiseksi tuen sitä, että kahden vuoden välein tehdään tämä tarkastelu. Ja, voida, ja sitten voitaisiin tehdä myöskin kahden vuoden välein tämä raportointi. Ja sitten kolmanneksi maaseudun kehityksessä haluaisin tämän N plus, N plus 3 säännön ylläpitää. Sillä projektin yhteydessä saattaa syntyä yllättäviä tapahtumia. Tarvitaan tällainen, tällainen karenssiaika näihin Kiitoksia. Kiitoksia ja kiitokset, että piditte kiinni puheajasta. Olkaapa hyvä. Kiitoksia. Haluaisin esitellä esittelijä Mülleria tästä työstä. Minä olen huolissani asiasta, joka koskee sitä, että olisi helpotettava strategisten suunnitelmien asetuksen toteuttamista. Ei vaikuta siltä, että tämän asetuksen toteuttamista helpotettaisiin, jos se siirretään horisontaali liisestä josta nämä seurantakomiteat ja muut asiat siirryttäisiin. Uskon, että meidän olisi säilytettävä nämä asiat siinä, mietin, siinä mietinnössä, jota minä käsittelen. Mitä sitten tulee tuloksellisuus- kertomusten vuotuisuudesta? Tiedän, että downtown kannattaa monivuottisuutta. Tämä on hallinnollinen asia. Minun mielestäni meidän pitäisi auttaa ja että jäsenvaltiot eivät saisi seuraamuksia, vaan että reagoisivat ajoissa. Jos teidän mielestänne tämä on hyvä tapa, niin no, puhutaanpa siitä sitten. Tulen tekemään jotakin tarkistuksia, erityisesti kriisivaraston kohdalla niin, että nämä varat e, e, eivät jäisi seuraavalle vuodelle niin, että me rankaisisi viljelijöitä vuodesta toiseen. Grazie, grazie presidente. voglio ringraziare. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijä Mülleriä erittäin hyvästä työstä. Tämä on myös hyvin tyhjentävä esitys ähm, tästä komission ehdotuksesta, joka palauttaa paljon tehtäviä jäsenvaltioille. Haluaisin tuoda esille joitakin kohtia, joihin paneudumme tarkemmin, kun teemme tarkistuksia ensinnäkin näistä maksajavirastoista ja hallinnointijärjestelmistä. Minun mielestäni jäsenvaltiolla pitäisi olla yksi ainoa maksajavirasto tai joka tapauksessa maksajavirastojen koordinointia maissa, eikä, niitä, eikä tätä pitäisi antaa alueiden tehtäväksi. Sitten tarvitaan myös strategisten suunnitelmien koordinointia. Sitten kriisirahastosta sen pitäisi tarjota tehokas tuki tälle alalle kriisin sattuessa. Sen, sille olisi annettu annettava todella riittävä rahoitus niin, että se toimisi sitten kuitenkin vain kriisien sattuessa eikä muissa toimissa. Kolmas kysymys koskee seuraamuksia ja valvontaa. Olen yhtä mieltä siitä, että olisi poistettava nämä seuraamukset, jotka koskevat alhaisia virheitä, mutta en ole yhtä mieltä siitä, että asetettaisiin tätä pinta-alaa koskevaa ehdollisuutta Tarvitaan myös kentällä tehtäviä var- valvontoja ja olisi myös saatava nämä satelliittitiedot käyttöön. Sitten tämä tilojen neuvontakysymys on vielä yksi asia, mutta hyvä puheenjohtaja, tässä puhumme YMPn uudistuksista, kun puhumme tästä ainoasta argumentista, jossa meillä on valtuudet, ja jos meillä on tässä puhuttava hirveällä vauhdilla niin, että pidämme minuut, kiinni minuutin, minuutin pyhäajasta, niin turha tästä puhua emme voi siitä puhua täysistunnossa, emmekä nyt ehdi edes vai valiokunnissakaan, koska tästä sitten aiomme oikein keskustella. Emme ikinä vai. Niin, te saitte kaksi minuuttia. Kollega Aguilera. Gracias, presidente. Yo... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää tästä mietinnöstä edustaja Mülleriä. On varmasti Täällä on varmasti mielenkiintoisia ehdotuksia. Aika on kuitenkin vähän, joten menen näihin huolestuttaviin asioihin saman tien. Sekä komission ehdotuksessa että Müllerin mietinnössä minun mielestäni ei tehdä tarpeeksi selväksi näitä asioita koskien näitä maksajavirastojen auktoriteetteja. Täällä on alueella tietty rooli, jota pitäisi vesittää YMPn uudistuksissa. Tämä rooli toisessa pilarissa on mielestäni hyvin tärkeä. Olisi säilytettävä nämä maksajan virastot ja kansallinen koordinointi, se on ihan hyvä asia, mutta toisaalta olisi tehtävä selvä, selvemmäksi se rooli, joka voi olla ja joka on aina ollutkin toisessa pilarissa näillä alueilla – eikä sitä tule vesittää, niin kuin komission ehdotuksessa on tehty. En oikein selväksi eh, sitä tässä ehdotuksessa näe. Sitten täällä puhuttiin tästä neuvontaohjelmasta. Minun mielestäni tämä menee vähän pidemmälle kuin Millerin ehdotukset. Tämä vähän monimutkaistuttaa tätä maatilojen neuvontapalvelua. Tämä on hyvin hyödyllinen palvelu, sen pitäisi olla avainasemassa tulevaisuudessa. Ja täällä on joitakin asioita, joihin tulen tekemään tarkistuksia niin, että emme vie tilannetta kestämättömään tilanteeseen. Sitten valvonnasta meidän on muutettava tilannetta. Ei voi olla niin, että hallinnollisen virheen takia viljelijät joutuvat jopa kolme vuotta jäämään ilman tukia – olen yhtä mieltä valvonnasta, se on tärkeää ja nämä järjestelmät ovat tärkeitä, mutta pienten hallinnollisten virheiden takia, jotka ei välttämättä ollenkaan liity edes viljelijään, voi olla, että että nämä tilat jäävät kahdeksi, kolmeksi vuodeksi ilman tukia. Näin ei voi olla. Tätä asiaa on parannettava. On lisättävä avoimuutta ja valvontaa. Andrew. Edustaja Andriu. Kiitoksia puheenjohtaja. Minua kiinnosti kyllä Ron Müllerin. Anteeksi. Ah, ah minun ja Andrew Müllerin sekannus taas vai? Je suis vraiment désespéré que vous confondiez euh, monsieur Agnew. Olen aika epätoivoinen, kun meidät sotketaan toisiimme herra Agnew, mutta näin tämä nyt sitten vai on. Andrieu siis on nimeni, hyvä puheenjohtaja. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtajan puheenvuorosta haluaisin omalta osaltani onnitella ja kiittää edustaja Mülleriä tästä mietinnöstä näinä vaikeina aikoina. Pyrin puhumaan nopeasti. Minä kannatan vahvasti näitä valvontoja ja että meillä olisi yhteiset säännöt. E- eikö valvonta pidetä sanktiona? Meillä on toki vahvistettava tässä uudistusluonnoksessa yhteisiä sääntöjä ja tämän pätee kolmen asetuksen kriisirahasto. Tämä ei oikeastaan liity tähän ymj asian Kannatan Erans Garcian ehdotusta niin, että tehdään työtä kriisirahaston kumulatiivisuuden osalta. Se on tärkeää. Sitten viimeinen asia, menettelyiden yksinkertaistaminen näemme tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta, että se mitä meille ehdotetaan ei mitenkään yksinkertaista tilannetta. Meidän on oltava valppaita ja vahvistettava tätä puolta Müllerin mietinnöstä. Paljon kiitoksia. Edustaja Andrieu. Edustaja Buda seuraavana. Uh, kiitoksia, vain lyhyt kommentti tähän ehdotukseen, jota tuen, joka on erittäin hyvä. Ja tulee tähän suorimaksuudettavaan maksuvirastoon. Niin tämän virasto pitäisi toimia siis näiden maataloustuottajien puolesta, mutta hän pitäisi antaa myöskin oma roolinsa sitten antaa neuvontaa näiden maanviljelijöille, kun ne tekevät näitä rahoituspyyntöjä, koska tämä on usein byrokraattista ja vaikeaa maataloustuottajille luoda tehdä näitä hakemuksia. Ja haluaisin nähdä jonkunnäköistä standardisointia tässä Euroopan tasolla. Sitten toisaalta nämä neuvontapalvelut. Niiden pitäisi olla sellaiset, ovat saatavilla maataloustuottajille, koska minusta on hyvin tärkeää käyttää näitä, kun hallinnoidaan maataloustiloja, maataloustiloja sillä tavoin, etteivät maataloustuottajat tee mitään hallinnollisia virheitä tai sitten joudu seuraamusten kohteeksi. Me tulee seuraamuksiin ja myöskin maksuihin liittyen maataloustuottajille. Jos jotain viivästyksiä tulee, niin hän joutuu maksamaan siis tällöin viivästysmaksua, mutta myös niissä tapauksissa hän ei saa maksuaan, niin silloin hän ei pidä maksaa mitä se, se korkoja tästä näin. Ja, ja kiitoksia raportoija Müllerille tästä huolellisesti valmistellusta mietinnöstä. Raportoijahan lähettää tässä tärkeän viestin siitä, että EUn on oltava uskottava maatalouden kriisien edessä. Ja avain tähän parempaan toimintakykyyn on ehdottomasti se, ettei kriisinhallintamekanismien käyttö leikkaa suoria tukia niin, että se tuki on todellista viljelijöille. On tärkeää, että valvonnat ovat riskiperusteisia ja että sanktioiden perusteeksi on otettu virheiden toistuvuus eikä satunnaisuus. Hallinnollisen taakan vähentäminen tulee olla tämän asetuksen tärkein prioriteetti. Jaan myös raportoja huolet koskien tuota aikataulua. Kaikkien kolmen asetuksen eteneminen täysistuntoon saakka tällä vaalikaudella on erittäin tärkeää, että pysytään aikataulussa ja toivotan raportoijille onnea tässä haastavassa työssä ja toivon että myös nämä kolme eri raportoijaa tekisivät tiiviisti työtä yhdessä sillä nämä kolme asetusta vaikuttavat suoraan toisiinsa eikä tällöin voi onnistua jos raportit ovat ristiriidassa keskenään. Kiitokset ja seuraavana edustaja Häusling. Ja, vielen Dank, Frau... Paljon kiitoksia kollega Müller mutta olen hiukan hämilläni. Uusi järjestelmä on oikeastaan hyväksytty. Meidän pitäisi keskustella tästä perustavanlaatuisesta kysymyksestä, haluammeko edes uudelleen kansallistaa tämän järjestelmän. Se on noin vain hyväksytty valiokunta, sillä ei ole enää osa aika arpaa, jos näin toimimme. Jos me sanomme, että komissio tekee ehdotuksen, me pikkusen rukkaamme sitä ja hyväksymme sitten sillä selvä, niin eihän siinä ole mitään järkeä. Mutta me emme käy tätä perustavaa laatua olevaa keskustelua. Tietenkin pitää keskustella valvonna, valvonnastakin, mutta me vaadimme vähemmän valvontaa, mutta tehokkaampaa sellaista. Mutta mitenkä se toimii? Voiko se ylipäätään toimia yhtälönä? Ja tarkkana pitää olla seuraavan tärkeän asian tiimoilta. Eli jos käytetään tai jos haluamme saavuttaa valvonnan sama taso kaikissa jäsenvaltioissa, sehän nyt on kaiken aja O, ettei olisi eri järjestelmiä olemassa. Sitten kriisirahasto, hyvä se, mutta milloin se astuisi voimaan? Siitähän pitäisi keskustella. Kriisien määrä tulee kasvamaan, ei ainoastaan rahoitukselliset, vaan myöskin ilmastoon ja muuhun liittyvät kriisit ja miten niihin reagoidaan. Mallista on vielä keskusteltava. Yksi konkreettinen kysymys, kollega Müller. Ehdotatte, että valistuskampanjaa täytyy tode, toteuttaa. Tehän tiedätte, kollega Müller, että tämä on ollut aika lailla kistanalainen kysymys CMAsta. Äh, luovuttiin, kun sanoimme, että tällaista järjestelmää ei voida ottaa käyttöön, mutta te haluatte niin tehdä. Val valistaaksenne epävarmoja kuluttajia, mutta eihän komissio voi sitä tehdä, vaan meidän tehtävänämme parlamentaarikkoina ja järjestön edustajien pitää tehdä, mutta minun mielestäni tällainen asia ei liity tähän tekstiin laisinkaan ja se pitäisi sieltä poistaa. Kiitoksia. Right, Chairman, sorry for, for butting in early. Niin oli pahoin, että aikaisin pyysin tähän näin puheenvuoron. Luulin tosiaan, että sanoit minun nimeni. Okei. Okay. Niin, oli mielenkiintoista kuulla, mitä tästä on sanottu ja tähän on tehty paljon työtä ja, ja täällä on myöskin kaksi mietintöä tähän liittyen. Tämä tilintarkastustuomioistuimen raportti. Tämä, jos katsotaan sitä, että tällöin tämmöinen maataloustuotto saatiin maksu ja sitten katsotaan, että ei saa likaa. Ja sitten toinen mietintö, jossa pitää tätä asiaa, niin tämä on sitten jo vaikeampi. Ja tässä tuloksia pitää määritellä. Että vaikka, vaikka ja kuinka paljon vaikka, vaikka pölyttäjiä oli siellä, siellä farmilla, vaikka, vaikka mehiläisiä, kuinka paljon alun perin sitten, jonkun pitää, miten tämä sitten määritellä. Ja sitten vesi, onko vesi puhdistunut siellä? Ja entäs maaperä, maaperän muuttuminen ja eläinten hyvinvointi, onko se parantunut? Mutta loppujen lopuksi, entäs kasvihuonekaasut, onko niitä vähennetä? Ja kuka tämän tuloksen sitten määrittelee? Että kyllä, näyttää siltä, että Orva hyväksyy sen, että tämä maksaa kyllä aika paljon. Vaikka se tehtäisiin jopa kahdenkin vuoden välein, silti maksaa kyllä omaisuuden tämä raportointi. Niin, president Kiitoksia seuraavana edustaja McGuinness. Um, paljon kiitoksia herra puheenjohtaja. Yksi kysymys. Kiitokset tietenkin Ulriikelle hänen tekemästään työstä. Mitä tulee tähän neuvonantopalveluun, jota ehdotetaan – siirrettäväksi horisontaaliseen asetukseen, strategisesta suunnitelma-asetuksesta. Miksikään näin halutaan tehdä? Se, mitä kollega Agnew totesi, niin pitää paikkaansa. Eli miten mittaamme ylipäätään ympäristövaikutuksia ja muita. Ehkäpä tilintarkastustuomioistuimeltakin tätä pitäisi kysellä iltapäivällä, kun tilintarkastustuomioistuin on täällä edustettuna ja me keskustelemme sen kanssa. Äh, Kiitoksia puheenjohtaja, kiitos myöskin kollega Müllerille. Minustakin on oikein hyvä, että meillä on esittelijä, joka oli aktiivinen ja myöskin tekee tämän maataloustuottajan silmin. Se on tärkeää tässä mietinnössä. Sitten Tästä tulosmallista pitää varmaan vielä keskustella vielä lisää kyllä, mutta ehkä ei seuraavassa mietinnössä. Mutta tässä voimme todeta, että katsoo, mitä komissio ehdottaa, ja, ja tehdään yhteistä eurooppalaista maatalouspolitiikkaa, että tämä yhteisyys jää pois siitä, koska se on tärkeä Euroopan unionissa. Täällä on myöskin vastaehdotuksia sen suhteen, miten ne voitaisiin pelastaa tämä järjestelmä. Sitten kontrolli, valvontajärjestelmä ja sen tarkkuus. Totta meidän pitää katsoa tätä kyllä, pitää yhdenmukaistaa valvontastandardeja. Mutta jos jäsenvaltioissa tämä, tämä tarkoittaa, että meidän pitää nämä pinta-alat määritellä neliömetrilleen tarkalleen, mutta se ei ole käytännössä kovinkaan järkevää Tämä GPS voidaankin kaikki tarkastaa kyllä, että, mutta tällainen se ei kyllä meitä oikein auta. Ja sitten jos vaikka mä lähden minun traktorilla vaikka pellolle, ja äh, sitten nämä jäljet jäävät sinne, niin ne, ne jäljetkin sitten lasketaan pois sieltä, että, että kyllä me olen tässä mielessä samaa mieltä Rauvamerin kanssa. Kyllä meidän pitää näitä kohtia parantaa, että maataloustuottajan etu ottaa myöskin huomioon, eikä mikään politiikka. Bogovic. Kiitoksia. Seuraavan edustaja Bogovic. Do, najprej čestitke Ulrike za odlično poročilo. Paljon kiitoksia herra puheenjohtaja Ulrike. Onnittelut hienosta tekstistä. Keskeisin ongelmamme on seuraava. Tämä konsepti tai joku muu. Minä uskon, että tästä olisi pitänyt keskustella joka tapauksessa jo paljon aikaisemmin, näistä Dorfmanin suosituksista. Ja sitten olisimme voineet kantaa kortemme kekoon heti alkumetreille ja olisimme voineet parantaa komission ehdotusta, koska muuten maatalousala kärsii tappioita. Olen valmis tukemaan tätä tekstiä myöskin tätä kahden vuoden välein, jopa kolmenkin vuoden välein toteutettavaa raportointia. Uskoakseni Komissio on asiakirjassaan tekemässä selkeitä ehdotuksia, mutta niin sen pitäisi tehdä, mutta me teemme päätöksemme. Eli siirtymäkausi vähintään kaksi vuotta, sillä kyllä meidän täytyy olla realistisia. Vasta vuonna 2023 tämä politiikka voidaan panna täytäntöön. Mitä tulee force majeure-kysymykseen, niin tietenkin meidän täytyy huomioida onnettomuudet, katastrofit, luonnonmullistukset, jos esimerkiksi perheen jäsen menetetään, joka on työskennellyt tilalla, kyllä sekin pitää huomioida. Eli me tarvitsemme toimivan tukiverkoston tiedon siirron digitalisoinnin, koska muuten maanviljelys ei voi enää toimia alana. Kiitoksia. Just deux Kiitoksia. Pari huomiota vain. Ensinnäkin haluaisin kiittää Mülleriä hänen tekemästään työstä. Minä haluaisin palata vielä tähän kriisirahastoon. 400 miljoonaa. Tiedämme kuitenkin, mitä maksoi ma- maittokriisi kolme kertaa enemmän. Minun mielestäni tämä ei ole kovinkaan kunnianhimoinen idea, jolla voitaisiin tukea kriisissä olevaa maataloussektoria. Sitten toinen asia. Olen yhtä mieltä tästä ehdotuksesta, jonka mukaan on säännöksiä, että korvattaisiin delegoiduilla säännöksillä. Tämän parlamentin on voitava säilyttää valvontamahdollisuus yhteisen maatalouspolitiikan toteuttamiselle. Kiitoksia. Grazie Presidente. Noi kollega. Kiitoksia puheenjohtaja. Orki Myrin mietintö menee ihan oikeaan suuntaan kyllä. Tässä on yhteisiä periaatteita ja sitten katsotaan myöskin seuraamuksia ja ehdollisuutta. Yksinkertaistaan tätä tulosjärjestelmää tämä voi olla hyvä ratkaisu. Kuitenkin tarpeen on tehdä yhteisiä sääntöjä valvonnan osalta, hallinnosta seuraamuksista ja maksuista – jotta voidaan sitten luoda sellainen yhteinen soveltaminen maatalouspolitiikalle. Ja tämä tekin antaa myöskin varmuutta kaikille tuottajille. Me tulee sitten kriisivaraamaan. Ja hetkessä budjetissa on 400 miljoonaa. Sitä voidaan kyllä lisätä, jotta voidaan sitten nopeammin, tehokkaammin tehdä toimenpiteitä myöskin näiden klassisten toimenpiteiden lisäksi kriisitilanteissa. Ja kriisitilanteistakin on tehty juuri oikeita askeleita eteenpäin juuri omnibusasetuksen yhteydessä. Glanek. Kiitoksia sitten edustaja Glanek. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä tietenkin haluaisin kiittää Ulrichia tästä mietinnöstä, jota hän meille ehdottaa tänä aamuna. Olen tietenkin yhtä mieltä tässä mietinnössä monista periaatteista, erityisesti yksinkertaistamisesta ja hallinnollisen taakan vähentämisestä, koska komissiohan ei ehdota meille riittäviä elementtejä tämän puolen parantamiseksi. Haluaisin käyttää puheenvuoron vielä kriisirahastosta. Tämän varaan pitäisi olla, ma- tämän pitäisi olla rahasto, jotta ruokitaan vain yleisbudjetista, niin kuin esittelijä on todennut, mutta meidän on korostettava sitä, että, että sinne saataisiin tuoretta rahaa, varsinkin kun ensimmäisessä pilarissa on erittäin tärkeää, että mm, valvomme tätä asiaa tarkkaan niin, että voisimme reagoida. Mm, meillä on varmasti tulossa paljon kriisejä, se on aivan selvää. Kiitos. No niin, nyt olemme kuulleet puheenvuorot jäsentemme puolelta. Muita puheenvuoropyyntöjä ei näytä olevan, joten ehkäpä nyt puheenvuoro komission edustajalle. Edustaja Myykille, olkaapa hyvä. Paljon kiitoksia alkuun saaneen kiittää edustaja Mülleriä tästä mietintöluonnoksesta. Hän on avoimessa hengessä ollut valmis keskustelemaan useampakin otteeseen meidän kanssamme. Eli me olemme voineet kertoa yksityiskohtaisesti asetuksen sisällöstä. Tämä on oiva lähtökohta jatkoprosessille. Mistä horisontaalisessa tekstissä on kyse? Kyse on hallinnosta, YMPn hallinnosta, hallintoviranomaisten jäsenvaltioiden toimista, komission toimesta, ikään kuin sisäisenä valvojana. Me tarvitsemme tätä tekstiä, vaikka se onkin teknisluonteinen. Tässä puhutaan rahoitusmenettelyistä, päätöksistä rahoitukseen liittyen. Ja tästäpä syystä uskommekin komissiossa, että asetusta on muutettava vain mahdollisimman vähän, sillä se on toimiva väline, ainakin toistaiseksi. Ja mehän puhuimme tästä pienestä virheasteesta, sekin liittyy tähän samaiseen aiheeseen. Ja tästäpä syystä keskityimme vain sopeutustoimiin, eli ottaen huomioon poliittiset muutokset, ja jotka löytyvät strategisen suunnitelman asetuksesta. Ja tämä pitäisi ottaa huomioon. Jos katsotte edessä olevaa tekstiä, niin kyse on oikeastaan ei hirveän uusi asia, mitä tulee tiedonantokysymyksiin. Oikeastaan ehdotamme, että tämä niin sanottu paikka siirtyy, asia siirtyisi mainittavaksi ensimmäisten kymmenen artiklan sisään. Eli kyse on vain ja ainoastaan siirrosta. Status quo säilyy muilta osin. Sitten näihin esille tulleisiin huomioihin ja ehkäpä muutama omakin ajatukseni, kun tähän mietintöön tutustuin. Täällä viitataan CPR-asetuksen määritelmiin. Tietenkin niitäkin voidaan vielä tarkastella, mutta meidän kannattaa muistaa, että CPR perustuu vanhaan compliance-ratkaisumalliin. Minä en usko, että kaikki väitteet ovat johdonmukaisia horisontaalisen asetuksen kriteereiden kanssa. Ja mitä tulee hallintoviranomaisiin, niin tiedän, että artiklat ovat muuttaneet järjestystä. Toki tästäkin voidaan vielä keskustella ja pohtia, että voidaanko ja pitäisikö näin tehdä. No, siihenkin voidaan vielä palata, mutta yksi muutos, jonka haluaisin ottaa esille, tämä on kyllä huolestuttavaa. Eli koordinoiva taho saisi hallinnollisen tehtävän ja eikä ihan mitään vähäpätöistä tehtävää. Tietänette, että jäsenvaltioiden koordinaatio te, toimijat, niitä on, mikäli maksuasiamiehiä on enemmän kuin yksi. Niillä ei ole sinänsä tällaista poliittisluonteista tehtävää laisinkaan. Ilmeisesti tätä haluatte. Ainakin keskustelu on osoittanut, että te haluatte että aluetason vastuu kasvaisi, mutta nyt ollaan siirtämässä vastuuta keskustasolle, taholle, joka ei ole koskaan aikaisemmin vastannut tämän tyyppisistä tehtävistä. Tämäkin kannattaa huomioida. Ja mitä tulee sitten neuvonantojärjestelmää, niin se on siirretty nyt tähän horisontaaliseen asetukseen. Sinänsä ei mikään huono asia, mutta ehkäpä tässä se kokonaiskuva hämärtyy. Nämä kaksi määräystä ovat tärkeitä, ne kuuluvat tähän poliittiseen kontekstiin ja strategisen suunnitelman järjestelmään. Täällä on ehdotettu kahden vuoden välein toteutettavaa selvitystä. Tämä kyllä meitä hiukan askarruttaa, sillä tämä järjestelmä on osa tätä vuosittaista budjettiin liittyvää tarkastelumenetelmää. Jos siirryttäisiin kahden vuoden välein tapahtuvaan toimintaa, niin se aiheuttaisi muilla osin ongelmia. Ja minun mielestäni tämä ei sovi yhteen myöskään varainhoitosäännösten kanssa, koska siellähän sanotaan myöskin, millä tavalla tarkastustyö on toteutettava, joten toivoisin, että tähän vielä palataan. Mitä tulee sitten maatalousvarantoon, siihenkin on viitattu muutamaan otteeseen. Tämän suhteen on ehkä olemassa epärealistisia ajatuksia. Kriisivarato ei toiminut ja sen takia siirryttiin tähän uuteen järjestelmään. Eli nyt ehdotamme tällaista maatalousvarantoa ja se on kaikessa yksinkertaisuudessaan vain ja ainoastaan budjettikohta. Ja se pitäisi sisällään kaikki varat, joita on käytettävissä muun muassa kriisien aikana. Sitten on kyse tästä volyymista, rahallisesta volyymista. No se on poliittinen päätös, joka pitää tehdä. Me ehdotamme vähintään 400 miljoonaa. Eli budjettiviranomainen tietenkin voi päättää, että tämä volyymi olisi vielä suurempi. Olipa summa sitten mikä tahansa, jos se ei riitä, niin varantoa voidaan kasvattaa. Mutta se taas tehdään talousarviomenettelyn yhteydessä, mutta mielestäni ei olisi järkevää lähteä käyttämään jotain kriisireservi mukaista ratkaisumallia, koska rahat pitää jossain kuitenkin kirjata johonkin budjetikohtaan, joten mikä ero sillä olisi sitten? Mutta meidän pitää joka tapauksessa pohtia sitä, että kuinka paljon rahaa pitäisi käyttää markkinointia kriisinratkaisu tilanteita varten. Mutta jos lähdetään ehdottomalle niin tielle, niin silloin tämä kokonaiskuva kyllä hämärtyy ja me olemme aivan väärillä jäljillä. Ja mitä tulee näihin raja-arvoihin, tätä emme oikein ymmärrä. Ehkäpä tähän pitäisi vielä palata tuonempana mutta ne ovat talousarvion hallintoon liittyen tärkeitä kysymyksiä. Ja sitten kohta 35, tai artikla 35 on korvattu sanalla and. Se on melkoinen muutos, mutta ehkäpä tähän voidaan palata, kun keskustelemme 35 artiklan parantamisesta – tässä on vielä epäselvyyksiä olemassa. Olemme jäsenvaltioiden kanssa yrittäneet löytää ratkaisumalleja. Ehkä se sitä kautta myöskin löytyy. Lisäksi totesitte, että pienviljelijöihin ei voitaisiin soveltaa näitä sanktiojärjestelmiä, mutta se johtaisi melko laajaan poikkeukseen nykyjärjestelmään peilatessa. Sillä tämä nykyjärjestelmä perustuu viherryttämiseen mutta nyt mentäisin paljon pidemmälle ja minun mielestäni tämä ei kyllä ole näiden ympäristöllisten toiveidemme mukaista. Täytäntöönpano ja delegoitut säädökset, siihen en tässä vaiheessa paneudu, koska kolmikantaneuvottelut on vielä käytävä Eli neuvosto ja parlamentti vielä joutuvat keskenään setvimään näistä, nämä institutionaaliset roolit ja tehtävät. Sitten force majeure kysymys. Tätä on muokattu sillä, kun jäsenvaltiossa toitotetaan toissijaisuusperiaatetta, niin minä en usko, että EU-tasolla täytyy joka ikistä pilkun pisteen paikkaa miettiä – jos puhutaan maanviljelijän menehtymisestä tai vakava onnettomuus, jos se on force majeure, niin no, mikä siinä ei se nyt hirveästi meitä ainakaan haittaisi. Kollega Hoibu taas viittasi kehitysyhteistyöpolitiikkaan. Minä kyllä toivoisin, että asiasta keskusteltaisiin silloin, kun pöydällä on strategisen suunnitelman teksti. Horisontaalinen teksti, kuten alkuun sanoin, niin se liittyy hallinnointiin. Teknisluonteinen teksti on kyseessä. Siellä puhutaan menettelytavoista, instituutioista, mutta ei politiikasta, eikä varsinkaan ulkoisesta politiikasta. Mielestäni tähän ei sopisi tämän asian käsittely, vaikka sitä täytyykin käsitellä, mutta kuitenkin sitten tuolla strategisen suunnitelman puolella. Sitten äh, N plus 2 tai N plus 3 mitä tulee maaseudun kehittämiseen, niin kaksi vuotta olisi jäsenvaltioilla aikaa käyttää rahat sen jälkeen, kun on sitouduttu näihin muutostoimiin. Mutta 2013 siirryttiin käyttämään N plus 3 järjestelmää, koska silloin uskottiin, että jos jäseni, jäsenvaltiolla on enemmän aikaa käytettävissä, niin silloin äh, RAL-tasoa voidaan laskea, eli käyttämättä olevat rahat tämä on ikään kuin tällainen maksusuma, joka pääsee syntymään. Ja me olemme havainneet, että tämä toimii. Mitä enemmän maksuviranomaisille aikaa antaa, niin sitä enemmän aikaa he myöskin käyttävät. Joten ehkäpä on järkevämpää kuitenkin siirtyä N plus kakkoseen, sillä pieni aikapaine lisää halukkuutta käyttää rahoja, sillä rahojen käyttöaste on keskeinen muuttuja budjettipuolella. Aguilera viittasi maksuasiamiihin ja niiden rooliin ja että pitäisi roolia tarkentaa. Kuten alkuun sanoin, niin me emme ole hirveästi asiaan suhteen muuttaneet. Mielestäni roolijako on selvä. Aina on ollut tiedossa, miten tämä toimii, mutta me olemme muuttaneet vain ainoastaan tätä poliittista ratkaisumallia ja siitäkin keskusteltiin maksuasiamiesten opetusverkostossa Ehkä voisimme kahdenkeskisesti tarkastella näitä teknisluonteisia asioita, joihin pitäisi vielä paneutua. Ja mitä tulee tiedonantojärjestelmiin, mitään uutta ei ole sillä rintamalla tarjolla, mutta me olemme valmiita jatkamaan keskusteluja, jotta prosessi olisi mahdollisimman menestyksekäs. Kiitoksia. Bardzo dziękuję. Z dodatkowym pytaniem zgłosił Oikein paljon kiitoksia. Kollega Egnio pyytää uudemman kerran puheenvuoroa. Työjärjestyspuheenvuoro osoittaa esille asia, joka on kaksi kertaa kuullut näissä kaksi, kaksi englannin kaksi vuotisuusta on kyse siis, vaikka ne kuulostavat samalta kyllä. Toinen kertaa taas sitten kuuden kuukauden väliin ja toinen taas kahden vuoden välein. Ja kun katsoo näitä silmiä, näitä täällä ihmiset täytyy myöärä, että tässä on ero mutta näen, että tässä on kyllä ongelmia, jos nämä kaksi sanaa sekä siis kuuden vuoden, kuukauden välein ja kahden vuoden välein. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, w ten sposób poprosimy Panią poseł sprawozdawcę. Pani poseł, bardzo proszę. No niin, kiitoksia. Ja esitteli olkapa hyvä. Dank für die... Kiitokset näistä kaikista kommenteista ja myöskin komission esityksestä. Uskon, että saamme hyvän perustan jotta voimme jatkaa keskusteluja. Ja sitten voimme keskustella kaikista asioista ihan loppuun saakka. Totta kai parlamentilla on erilaisia näkökulmia näihin asioihin, halutaan myös ne esille. Ja voin vain tässä nyt vain lyhyesti vastata, en kaikkiin kysymyksiin varmaan, kun meillä ei ole paljon aikaa enää käytössäni, mutta kyllä periaatteessa olen kiinnostunut siitä, että tehdään yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa – jotta saadaan hallinto yksinkertaistettua. Ja odotan innolla tarkistuksia ja sitten jatko keskusteluissa varmaan myöskin muiden näiden kahden muun asetuksen esittelijöiden kanssa käymään kiinteää vuoropuhelua, jotta nähdään sitten, että miten tämä horisontaalinen asetus asettuu strategisen ja, ja tämän markkina-asetuksen väliin. Että odotan innolla loppukeskustelua. Paljon kiitoksia. Tarkistusten jättöaika on 3. joulukuuta kello 15 mennessä. Näin pääsemme esityslistalla eteenpäin. Kiitokset vielä kerran esittelijälle ja kaikille, jotka osallistuivat keskusteluun. Eli näin pääsemme esityslistalla seuraavaan kohtaan. Olette saaneet käyttöönne asiakirjan parlamentin puhemiestä Jaanilta. Siellä on mainittuna ongelma, joka liittyy alakohtaisiin ohjelmiin. Kyse on täysistunnosta ja valiokuntien mandaatista. Toivottavasti olette saaneet tämän tekstin luettavaksenne. Tämä on tärkeä asia. Tarkoituksena on jouduttaa työskentelyä Ehkäpä koordinaattoreiden kokouksessa asiaan tulisi palata, mutta halusin vain tämän nyt tässä mainita. No niin, eli nyt sitten esityslistan seuraavaan kohtaan. Aiheena jäsenvaltioiden yhteisen maatalouspolitiikan nojalla laatimat maataloustukirahaston ja maaseuturahaston rahastosta rahoitettavien strategiasuunnitelmien tukea koskevat säännöt. Tässä on mukana aika montakin valiokuntaa. Eli monet valiokunnat ovat tässä työskentelyssä mukana laatimassa lausuntoja. Ja nyt puheenvuoron saa esittelijä. Olkaapa hyvä, Rova Garcia. Muchas gracias, señor presidente. Eh, quisiera... Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin kiittää varjoesittelijöitä. Haluaisin kiittää myös valiokunnan jäseniä ja komissiota todella tässä on nopeasti ryhdytty siellä päin tekemään työtä niin, että olemme saaneet tämän nopeasti käynnistymään. Tässähän on ollut todella esittelijällä suurena ongelmana se, että aikaa oli kovin vähän käytettävissä. Haluaisin kiittää myös neuvostoa, koska neuvoston jäsenet ovat todella pyrkineet hyvin nopeasti antamaan omat kansansa tähän mietintöön. Haluaisin myös lobareita kiittää, jotka ovat tavanneet minua monen kertaan ja monet heistä alakohtaisesti ja, ja AY-järjestöjen olen myös tavannut. Toivon, että nyt tämä puhe kuuluu hyvin. Haluaisin vielä todella kiittää kaikkia ja aivan aluksi todeta, että täällä on kolme akselia, joita olen tässä työstänyt. Ensinnäkin olen pyytänyt riittävää budjettia, joka on yhteisen maatalouspolitiikan arvoinen. Tämä on suurin ongelma. Nyt neuvostojen parlamentti ovat neuvottelemassa monivuotisesta rahoituskehyksestä ja minusta tämä on yksi kaikkein tärkeimmistä asioista, joka E, YMPn uudistukseen liittyy. Toinen asia, nyt kun puhutaan määräajoista, niin on lykätty strategisten suunnittelujen käyttöönottoa siihen asti, että ne voidaan ehtiä hyväksyä ja jäsenvaltiot saavat myös omat suunnitelmat hyväksytty. Minä ehdotan määräajaksi vuotta 2023, koska näiden suunnitelmien työ on aika monimutkaista. En halua, että tulisi mitään lykkäystä tuottajille maksuissa. Toisaalta, toisaalta olisi vahvistettava yhteisen maatalouspolitiikan yhteisiä piirteitä, kuten jo aikaisemmin kokouksessa totesin, ennen kuin asiakirjoja laadittiin, kävimme tässä valiokunnassa alustava keskustelu ja yksi merkittävimmistä huolista minulla on ollut se, että saadaan mahdollisimman paljon yhteistä aikaan näitä strategisia suunnitelmia ajatellen niin, että kun meillä on yhteiset suunnitelmat alusta asti, niin voidaan varmistua siitä, että yhteinen maatalouspolitiikkakin tulee olemaan tulevaisuudessakin yhteistä. Meidän on laadittava indikaattoreita ja tavoitteita yleisellä tasolla, indika- yleisindikaattoreita ja erityisindikaattoreita näistä tavoitteista. Kun tässä nyt esittelen, että indikaattoreita, jotka ovat Euroopan unionin ja toimintaa koskevan sopimuksen artiklassa 39, tällainen asialliset tulot viljelijöille ja maltilliset hinnat ovat hyvin tärkeitä. Meidän olisi todella varmistettava asialliset tulot viljelijöille ja kun katsotaan kansainvälistä tilannetta ja Euroopan unionin tilannetta on, on todella tärkeää taattava kunnolliset tulot ja kuluttajan kannalta on tärkeää, että että se prosenttimäärä, minkä, minkä kuluttajien on jouduttava osoittamaan päivittäistä budjetista elintarvikkeisiin pienenisi. Tässä on tehty paljon työtä eh, tämän prosenttimäärän osalta ja se on todella pieni, ja se on YMPn ansiota. Tämä on tuotava esille. Sitten näistä erityistavoitteista, joita komissio ehdottaa, halutaan päästä eroon elintarvikehukasta, sillä eh, nyt maataloudella ei ole juurikaan vaikutusta tähän. Minäkin tietenkin vastustan tätä huka, hävikin estämistä, mutta en usko, että maatalouspolitiikan kautta siihen voidaan vaikuttaa. Sitten naisen rooli maataloudessa on hyvin tärkeä. Naisilla on keskeinen rooli myös oikeuksiensa osalta, mutta se on myös hyvin tärkeää, kun pyritään torjumaan maaseutualueiden väenvähenemistä ja, ja väestöhaasteita, koska hyvät naiset ja herrat, Eurooppa ikääntyy, nuorilla naisilla ei ole lapsia – riittävästi niin, että väestö uudistuisi, joten tähän asiaan on puututtava. Sitten näistä indikaattoreista olen ottanut mukaan uusia naisia, naisia koskevia indikaattoreita ja metsien rooli puhdistamisessa ja, ja sitten tietty työ markkinointikampanja, että haluaisin poistaa sen, että komissio ottaisi uusia indikaattoreita käyttöön delegaatiosäädösten kautta. Määritelmät varmasti olevat tärkein keskustelu kuten esimerkiksi tämä aito viljelijä, pysyvä nurmi, uudet viljelijät ja tämän tyyppiset kysymykset varmastikin herättävät paljon keskustelua tästä aidosta viljelijästä. Olen kyllä kuullut teitä, kuulin mitä te sanotte, mitä jäsenvaltiot ovat sanoneet, olen kuullut, kuullut myös lobbareita ja uskon todella, että tästä tulee paljon puhumista olen muuttanut komission ehdotusta ja liittänyt komission määritelmän selkeämmin maataloustoimintaan ja perheviljelymalliin eurooppalaisen mallin. Ymmärrän, että teette tähän asiaan tarkistuksia. Meidän on oltava avoimia niin, että saadaan mahdollisimman laaja määritelmä, joka saisi mahdollisimman paljon tukea tästä valiokunnasta. Pysyvä nurmi otan mukaan määritelmä, joka on omnibusasetuksessa, niin että voidaan ottaa huomioon näiden nahkelehtisten alueiden tilanne huomioitua. Se ei ole komission asetuksessa huomioitu riittävällä tavalla. Nuoret viljelijät sitten puhuin siitä mahdollisuudesta, että joissakin jäsenvaltioissa DAFO-tutkimusten jälkeen ajateltiin, että 40-45 vuoden iän ikäkynnys voisi olla hyvä nuoren viljelijän määritelmäksi. No, minä ajattelin tätäkin mahdollisuutta, kun otetaan huomioon, kuinka erittäin ikääntyneitä viljelijät monissa jäsenvaltioissa ovat. Mutta jätän tämän teidän harkintanne varaan. Tämä ei ole mikään pakollinen. Ehdotan tällaista niin, että ne jäsenvaltiot, jotka tämän tutkimuksen jälkeen voivat sitten tehdä oman päätöksen, mikä voisi olla hyödyllinen sitten uusista viljelijöistä, olen te, antanut määritelmän, joka vastaa tukien myöntämistä tälle ryhmälle, joka myös edesauttaa sukupuoli, sukupolvivaihdosta ja takaa tämän toiminnan jatkumisen Euroopan unionissa. Sitten suorista tuista ehdotan perustukea kestävyydelle. Ehdotan myös, että ainakin 70 prosenttia suorista tuista kohdistettaisiin tähän tarkoituksen niin, että voidaan vakauttaa maataloustuki, tuo, tuloja. Minusta tämä on aivan avainasemassa oleva seikka tässä ohjelmassa. Sitten nämä ylärajat. Tämäkin on hyvin huolestuttava asia. Olen ymmärtänyt, että sen oli, se olisi pakollinen niin jäsenvaltioille. Jäsenvaltioilla olisi mahdollisuus ottaa käyttöön oma kynnys, joka ei ole koskaan pienempi kuin 100 000 euroa sen jälkeen, kun on vähennetty palkat ja ympäristön tuet ja, ja maksut nuorille viljelijöille hallinnolta ja viljelijäsektorilta on saanut valituksia, koska niiden mielestä komission ehdotuksessa ei riittävällä tavalla huomioida erilaisia tuotantorakenteita Euroopan unionin sisällä. Ja näin ollen olisi huomioitava erot jäsenvaltioiden välillä, kun näitä ylärajoja asetetaan. Siksi jätän äh, subsidiariteetti liikkumavaraa jäsenvaltioilla, mutta suhtaudun tietenkin avoimesti teidän mielipiteisiin. Sitten tämä uudelleenjako tuki jätän sen 25 prosenttiin perustulotuesta kestävyyttä varten. Sitten enimmästään 30 hehtaaria tai vastaava määrä, joka vastaa jäsenvaltioiden äh, tilojen keskikokoa edelleen, kun otetaan käyttöön muita kriteerejä, jotta voidaan taata oikeudenmukainen tukien jakaminen. Sitten eh, ympäristöjärjestöistä olen ymmärtänyt tässä uudessa välineessä eh, voidaan ottaa eri, erityyppisiä tai täydentäviä toimia eh, maaseudun kehityksen ympäristötoimin. Tämä ympäristöjärjestelmä on vuosittainen ja ja maatalouden ympäristön ohjelmat tässä ovat monivuotisia. Tiedän, että jotkut voivat tätä kritisoida, mutta voin luulla, että mahdollista. Sitten voitaisiin myös näissä ympäristöjärjestelmissä huomioida sellaiset maatalousjärjestelmät, joilla on jo sinänsä korkeat ympäristön arvot, kuten laajaperäinen karjan kasvatus. Sillähän on myönteinen vaikutus maaseutuun suojeltuun vuorialueisiin, mutta koskaan emme ole tunnustaneet tätä. Varmastikin muistatte mm, mm, lampaan ja vuohenlihan mietinnön, jossa tämä asia otettiin esille. Sitten ehdoista. Ehdollisuus on vahvasti vahvistettua, poistettu eh, ravintoaineiden kestävyyden tuki. Olen huomioinut millaisia vaikeuksia voisi olla siitä, että tätä tointa to, toteutettaisiin alueille, joilla ei ole laajakaista. Ehdotan, että tämä ravintoaineiden kestävyys olisi mukana tukijärjestelmissä. Pidän kiinni no, olemassa olevista vastaavuussäännöistä asiassa. Sitten hyvin syrjäiset alueet pitäisi jättää syrjään näistä viherryttämisehdoista ja myös luomuviljely, luomuviljely ja hän jo sinänsäkin toimii viherryttävällä tavalla hyvin syrjäisillä alueilla taas on hyvin erilaiset olosuhteet kuin kaikilla muilla alueilla. Sitten maatalouskäytännöistä on tätä mukaan tiettyjä tärkeitä uusia käytäntöjä ja nykykäytäntöjä kuten 5 prosentin muutos teki pysyvää nur, nurmea kohti ja sitten nämä alle 10 hehtaarin äh, alat, joilla on harjoitettava kiertoviljelyä. Ja sitten nuoret viljelijät olisi vältettävä varojen väärinkäyttö tässä asiassa mikäli liikaa käytetään nyt nuoriin viljelijöihin, niin sitten varat menetetään. Siksi on tärkeää ottaa käyttöön tällainen palauttamiskielto täydentäviä maksuja varten. Vähän helpotetaan ohjeita ja, ja aikarajoja muutetaan. Sitten tuotantoon sijoitut, sidotut tuet pidän kiinni nykytasosta ja lisää 2 prosenttia proteiinikasveilla. Kansallisista varaamista. Siellä on enimmäistaso maksusta 3 prosenttia, niin kuin tälläkin hetkellä. Ja sitten alakohtaiset toimet otan käyttöön la- lausekkeen, joka takaa asianmukaisen siirtymän nykyohjelmista uusiin. Minusta on tärkeää huomioida tämä siirtymävaihe. Muiden alojen järjestelmät laajena muillakin, niin että otetaan huomioon valkuaisainekasvit, ja mahdollistetaan toimintaohjelmien kehittäminen ja kansallisten tukiohjelmien kehittäminen viinialalla ja mehiläisten hoidossa tällaisia on jo olemassa. Mehiläisten hoidosta 50-65 prosenttiin nostettaisiin yhteisrahoitusta. Aikaisemmassa keskustelussa jo totesin, että kun tämä ala saisi lisää budjettia, niin tällainen toiminta vaikuttaa loogiselta. Sitten vihannes ja hedelmällä ehdotan vähän realistisempaa ympäristötavoitetta. Puhun 10 prosentista operatiivista kulusta, jotka olisi kohdennettava pakollisesti ympäristötoimiin. Edelleen kun nyt katoaa tämä mahdollisuus ottaa käyttöön kaksi vaihtoehtoista tointa, niin Tämä on ikään kuin oikeutus 40 prosentilla. Kuljen tässä keskitetä, en ole yhtä mieltä komission alan kanssa. Sitten tuottajaorganisaatio, tuottajien järjestöt ja tuottajajärjestöt, liitot, näiden osalta olen pyrkinyt siihen, että, että ala voitaisiin tiivistää. Sitten in, Investointituet, tässä tuetaan kaikkia yrityksiä, ei vain pieniä, vaan myös suuria, koska juuri suuryritykset investoivat ja saavat aikaan teknistä edistystä, josta sitten koko ala hyötyy. Sitten maaseudun kehitys nämä ilmasto- ja ympäristötoimet, joita ehdotan, olisivat pakollisia kaikkialla jäsenvaltioiden alueilla ja tukia voitaisiin myöntää kompensaationa menetetyistä tuloista, mutta myös kannustimina ehdotan, että poistettaisiin luomuviljelyyn tuen maaseutun rahastosta näille aidoille toimijoille. Ja tässä suosittaisin aktiivisia viljelijöitä. Sitten luonnon haitta-alueet minun mielestäni on otettava huomioon jäsenvaltiot, jotka ovat ponnistelleet luonnon haitta-alueille – silloin, kun lasketaan tätä 30 prosenttia. Jos on toimittava niin, että, että jäsenvaltioiden alueella 30 prosenttia alueesta olisi kohdentava ympäristö- ja ilmastotoimiin, niin tässä olisi huomioitava myös luonnonhaitta-alueet. Näin voitaisiin tunnustaa sen merkittävä rooli, joka on näillä luonnonhaitta-alueilla, kun pyritään säilyttämään luonnon monimuotoisuutta. Minusta tämä on tunnustettava. Sitten nämä investoinnit, tuen investointeja, jotka liittyvät maatalouteen, kun kyseessä on suuret investoinnit. Sitten uudet viljelijät, kuten jo sanoin, kun puhuin näistä määritelmistä, otan mukana toiminnan aloitustuet ja säilytän tuen pienille tuloille, jotka pysyvällä tavalla antavat tiloja ja muiden käyttöön. Ja tällä toiminnan lopettava viljelijä, joka on siirtymässä eläkkeelle, on helpotettava, että hänen tilansa ei häviä, vaan että tilan voitaisiin saada uusien käsien, tuoreiden käsien käyttöön, niin että toiminta edelleen jatkuisi. Sitten riskinhallintavälineet pidän kiinni komission ehdotuksesta, jonka mukaan nämä olisivat pakollisia ja olisi mahdollista ottaa käyttöön useita riskejä kattavat järjestelmät. Tarvitaan myös järjestelmiä osuuskuntia ja tuottajärjestöjä varten. Tietojenvaihdosta ja yhteisrahoituksen nostaminen 70-100 prosenttiin, kun kyseessä on tiedon vaihto. Tässä on otettu käyttöön uusi alaluku koskien eh, naisia maaseudulla. Sitten petoeläimistä uusi artikla eh, on mukana, jolla suojella viljelijöitä petoeläimiltä. Minusta tämä on ongelma, joka meillä on, eikä meidän ole suljettava siltä silmiämme. Ehdotan tätä ratkaisua. Tiedän, että joissakin jäsenvaltioissa on toimia toisilla ei. Tämä on yleinen ongelma ja meidän olisi annettava sille yleinen ratkaisu teillä on varmasti tässä omat ongelmanne tämän asian kanssa, mutta voimme tästä varmasti keskustella. Sitten näistä suunnitelmista, koskien strategisia suunnitelmia ja rakenteita, ehdotan, että nimetettäisiin alueellisia hallinnointiviranomaisia viranomaisia maaseudun kehittämiseksi, niin otetaan huomioon myös joidenkin valtioiden perustuslaillinen todellisuus niin, että nämä alueelliset eh, suunnitelmat voivat eh, olla olemassa yhtä aikaa kansallisten suunnitelmien kanssa. Poistan eh, tuloksellisuushyvitykset, joita komissio ehdottaa, koska en usko, että tämä olisi oikeastaan mikään kunnon aloite, vaan tässä vain on kyseessä rangaistus – Rangaistuksiahan myönnetään jo muutenkin, mikäli ei täytetä ympäristötavoitteita ja muita tavoitteita jäsenvaltioissa. Sitten haluaisin, että nämä tietyt valtion tuet olisi huomioitu strategisessa suunnitelmissa sitten täytäntöpano säännöt koskien tuloksellisuussääntöjä ja muuta, nämä menisivät delegoituihin säännöksiin. Komissio ehdotti, että eh, nämä olisivat täytäntöönpanosäännöksiä. Minusta delegoidut säädökset ovat parempia, koska nämä ovat tärkeintä asioita tässä uudessa järjestelmässä, joka koskee strategisia suunnitelmia. Eh, sitten tämä seuraava asia, siinä poistan tämän kellon pysäytys tekniikan, jota komissio ehdottaa, niin että asiat sujuisivat nopeammin. Tässä tärkeimmät asiat. Ne melkein 450 tarkistusta on komission ehdotuksen tehty. Nyt odotan teidän kommenttianne. Państwa, rozpoczynamy od wypowiedzi shadow reporterów. No niin, aloitetaanpas varjo esittelijöistä. Kaksi minuuttia per edustaja tai kaksi ja puoli minuuttia, sanotaan kaksi ja puoli minuuttia. Edustaja Noisille ensimmäisenä. Dank, ganz herzlichen Dank an die Bericht. Paljon kiitoksia. Kiitokset esittelijälle. Hän on nähnyt vaivaa ja laatinut monia tarkistuksia. Ja tässä alustuksessa hän selkeästi totesi, että tämä asia hän haluaa valottaa monelta kantilta, mikä on ihan oikein. Mutta minä haluan käsitellä asiaa hiukan toisin, sillä aika on kortilla ja haluan keskittyä keskeisimpiin kysymyksiin, koska ne aina kannattaa ottaa selkeästi huomioon. Mielestäni esittelijän tehtävänä on viitoittaa tietä. Ja sanottakoon suoraan, että monelta osin olen kyllä eri linjoilla esittelijän kanssa. Te sanoitte, että yhtäältä puollatte YMP, että sen pitäisi olla kaiken A ja O, mutta toisaalta monissa kohdin, silloin kun kyse on kapista leikkauksista tai ehdollisuusperiaatetta, niin te ette sano juuta ettekä jaata mm, ja annatte vaihtoehdon. Näin voidaan tehdä tai sitten ei, eli vapaaehtoisuutta. Mutta me tarvitsemme selkeät rajat, jotka ovat velvoittavia joka jäsenvaltiossa. Silloin voimme varmistaa, että kaikissa jäsenvaltioissa sovelletaan yhtäläisiä sääntöjä. Tällainen sitova ratkaisumalli kautta EU on yksi keskeinen asia, ja tätä ette halua ottaa käyttöön, vaan vetoatte tällaiseen vapaaehtoisuuteen, mutta vasta alkaen sadan tuhannen rajan. Mielestäni tällainen lähestymistapa ei ole hyvä. Se oikeastaan vain pirstaloittaa eikä yh- eheytä YMPtä. Mitä tulee ympäristötoimiin, niiden pitää olla velvoittavia kaikkialla EU:ssa. Jos tästä tulee tilkkutäkki, niin silloin emme voi puhua yhteisestä maatalouspolitiikasta. Tavoitteiden pitää olla velvoittavia ja komissio on esittänyt epämääräisiä ehdotuksia, sitä pitää korjata. Eli mitkä ovat tavoitteet? Kun tavoitteet ovat pöydällä, niin silloin täytyy myöskin varmistaa, että toimet ovat sitovia kansallisella tasolla. Eli ihan yleisellä tasolla voin sanoa, että komission ehdotus on luoteltaan sellainen, ettei esittelijä ole sitä tarkentanut, vaan pikemminkin vesittänyt. Ja nyt herääkin kysymys, että haluammeko todellakin tehdä näin? Haluammeko käyttää vesitettyä ratkaisumallia vai haluammeko terävöittää tekstiä tärkeimmiltä osiltaan? Ja sitten konkreettisesti tämä 70 prosenttia tulotueksi, no tämähän on sama kuin entiset suorat tuet. 70 prosenttia suoria maksujahan nämä ovat. Oikeastaan näitä on kritisoitu kansalaisten keskuudessa. Kansalaiset eivät ymmärrä, miksi vain jaamme rahaa ala alakohtaisesti. Minun mielestäni tämä on hankala ratkaisumalli. Tätä täytyy vielä pohtia. Mielestämme me tarvitsemme suuren yhteisen potin, joka on rajattava selkeästi, selvät ehdot ja sitovat ekojärjestelmät ja sitten vielä siihen, mitä itse sanoitte, meidän on muutettava myöskin YMPn tavoitteen asettelua, sillä meidän on otettava huomioon myöskin kehitysyhteistyökysymykset. Kiitoksia. Kiitoksia. Omalta osaltani seuraava huomio. Varjo esittää esittelijätkin tapaavat esittelijän, ehkäpä silloin olisi paikallaan myöskin näitä asioita käsitellä. No niin, seuraavana edustaja Hoittama. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää mietinnöstä. Hän on paljon tehnyt ponnistelua tämän eteen, tehnyt paljon tarkistuksia. Ja pari asiaa, jotka, joista pidän kyllä tässä eikä me sitä, naisten osallistuminen tähän on hyvä asia, mutta uudistuksia tarvitaan tämmöistä YMPstä tulee enemmänkin kohdennettua tavoitteisiin. Meidän pitää saavuttaa ne tavoitteet, me haluamme, ja tuloksia haluamme. Tilintarkastustuomioistuin tulee myöskin toteamaan, että me emme anna niitä tuloksia niihin tavoitteisiin liittyen, joita meillä on. Ja kaksi tavoitetta haluaisin esittää. Ensinnäkin tavoite YMPssä on se, että me olemme kilpailukykyinen EUn maataloussektori ja sitten tuomme tästä julkista tuotantoa, ensin kilpailukyvystä. Meillä on paljon tehtävää tässä, mutta me katsomme tässä vain suoraa tulotukea päävälinä, mutta ajatellaanpas vaikka innovaatiota maataloudessa tai riskinhallintaa – mitä haluaisin ehdottaa? Onko tästä seurantaa? Valvotaan sitä, kuinka voimme parantaa kilpailukykyä. Sama asia taitaa olla artikla 87, jossa puhutaan ilmastosta, eli seurataan ilmanto, ilmastokuluja, mutta unohda, unohdamme tehdä saman, saman asian tämän tärkeimmän tavoitteen osalta, kilpailukyvyn osalta. Eli pitäisi olla kilpailukyvyllä sama logiikka ja sitten julkisyölliset tuotteet. Tämä on tärkeä asia myöskin, kun katsotaan YMPtä. Ympäristö, ilmasto, myös maaseudun ylläpito. Meillä on myöskin väliä tähän. Meillä on ehdolliset järjestelmät, meillä on luomujärjestelmät ja sitten toisen pilarijärjestelmät. Miksei pyritä löytämään tähän vähän holistisempaa lähestymistapaa? Miksi kannattaa pelkästään vain ehdollisuutta – jopa tehostaa kohde ehdollisuutta. Ja me näemme, että ehdollisuus ei toimi. Se ei tuo niitä tuloksia julkisyysten hyödykkeiden osalta. Ja ymmärrän kyllä, että jos olet viljelijä ja on olemassa YMP ja pitää sitten vain äh, pistää rasti ruutuun, että saadaan rahat Brysselistä, niin he tekevät näin, koska muuten eivät saa rahoja. Mutta me katsomme vain toimenpiteitä, mutta emme näe tuloksia, mitä he tekevät. Ja totta kai, että saa niitä tuloksia, pitää olla tällainen tavoite ja pitää motivoida viljelijät ponnistelemaan jollain kannustimilla näitä tuloksia sitten aikaan saamaan. Että meidän pitää ehdottaa sitä, että alennetaan tätä ehdollisuuden alarajaa, perusrajaa ja tehdään luomujärjestelmistä suurempi osio, enemmän tavoite suuntautuneeseen. Ja vihreiden kanssa olen luonut pullosta vetoa, että tämä auttaisi ympäristöä kyllä. Ja sitten vielä asia, mikä yritän Markot taisi mainita, että meidän pitäisi todellakin keskustella siitä, että katsoa näitä pinta-alamaksuja. En halua näitä pinta-alamaksuja, haluan toimiin perustuvia maksuja. Panie pośle, racja, tylko że łatwo powiedzieć. Go... Arvon kollega, helpommin sanottu kuin tehty. Poseł Flanagan. Edustaja Flanagan, olkaapa hyvä. Uh, thank you very much. Uh, thanks for... Paljon kiitoksia. Kiitokset tästä tekstistä, arvon edustaja Garcia kun liityin tähän valiokuntaan, niin toivoin, että pääsisimme joskus tilanteeseen, jossa rahaa ansaitsevat sen myöskin saisivat ja että kuningattaren kaltaiset henkilöt eivät sitä saisi. Mutta vuosien ajan toivo eli ja olen yllättynyt monien kannanotoista ja varsinkin yllätyin siitä, mitä kansanpuoleen väki totesi. Puolustetaan perheviljelmiä, maasta pakoo. Siitä on puhuttu ja kollega Zeller totesi, että rahoja on paremmin jaettava. Des sanoi, että kenenkään ei pitäisi saada enemmän kuin naapurin ja kuten Dorfmankin näin sanoi. Mutta eipä se näin vain mene. Alkuperäinen ehdotus kollega Garcian tarkistuksinen menee aivan eri suuntaan. Tässä pitää ottaa työvoimakustannukset Tällä hetkellä järjestelmä on sellainen, että maksu perustuu vanhoihin tietoihin. Tämä järjestelmä ei anna lisärahaa niille, jotka sitä kaipaavat ja että rahaa saataisiin sinne, missä mm, kipeimmin kaivataan. Tämä ei tule tapahtumaan, sillä mitä tällaista muutosta ei haluta saada aikaiseksi. Minun mielestäni öö, Tällaiset väärän suuntaan menevät muutoks, ei, tarkistukset on poistettava. vuoden 2027 loppuun mennessä pitäisi päästä 100 prosentin tasoon, niin mitä tulee ekojärjestelmiin. Kuten sanottu, nämä eivät ole kohdennettuja mitattavissa olevia, vaan epämääräisiä. Eli tämä näkyy kaikissa näissä teksteissä ja budjet konfliktia uhkaa perikato, kun emme kuuntele tätä järkipuhetta. Ja meidän täytyy muistaa, että tässä mennään aivan liian pitkälle. Tässä ei toimita ehdollisuuden pohjalta, ja niin kuin kollega Hoismankin totesi. Tällä hetkellä järjestelmä näyttäisi olevan jatkossa sellainen, että jotta saa maksut käyttöönsä, niin täytyy ryhtyä tiettyihin maaperää suojeleviin toimenpiteisiin mutta se ei käytännössä koskaan tule toimimaan. Meidän täytyy ottaa käyttöön erityisekojärjestelmä, koska muuten tämä järjestelmä ei toimi laisinkaan. Tällä hetkellä käytän turvetta talouden lämmittämiseen ja jos halutaan todellakin päästä sellaiseen tilanteeseen, johon todellakin olemme halunneet päästä, niin meidän täytyy saada aikaiseksi muutoksia. Joten meidän täytyy ottaa järki käteen. Tämä ehdollisuus, sitä pitää muuttaa. Me tarvitsemme lähestymistavan, joka tarjoaa ihmisille myöskin porkkanoita eikä pelkästään keppiä. Minä tulen esittämään omat tarkistukseni. Toivottavasti ne menevät läpi. Ja tässäpä kaikki, kun aika on kortilla. Kiitoksia lyhyt selitys. Kollega Des ei vielä sanonut yhtään mitään, vaikka hänen nimensä täällä jo mainittiin. Niin sanoitte, mitä kollega Des totesi, vaikka hän ei ole käyttänyt puheenvuoroa vielä laisinkaan. Hosling. Edustaja Hoisling. Äh. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen vähän pettynyt näistä ehdotuksista esittelijä on esittänyt, näin varovaisesti sanottuna huono ehdotus komissiolta, tämä huononee vielä enemmän tästä. Vähän jää pari hyvää otsaketta jäljelle. Pari hienoa otsaketta. Perhe, maatalous, ympäristö ja niin poispäin, mutta ei mitään sisältöä. Ikävä kyllä pitää todeta. Nämä ehdotukset eivät ota huomioon näitä suuria kriisejä, joita meillä on biodiversiteetin katoaminen, meillä on ilmasto-ongelmat, tämäkin tullaan täysin unohtamaan tässä, ja meillä on pienten maatalousyrittäjien katoaminen näkyvissä. Onko näihin jotain vastauksia? Ei, en näe mitään. Jos voisin nyt tätä, tai ehkä en hyväksy tätä uutta järjestelmää, mutta, mitä, mutta sitten Karsi odottaa, että 70 prosenttia jää tähän ykköspilarin alle vanhaan järjestelmään. Tämä ei ole mikään vastaus kriiseihin, eikä mikään järkevä maksujen jakojärjestelmä. Niin kyllä ylärajan asettaminen, mutta jäsenvaltiot tekevät tämän sitten, no eihän silloin mitään ylärajan asettamista tapahtu, tapahdukaan. Ja sitten, jos ei ympäristöä voi tehdä sitoviksi, ja jos annetaan vaikka jäsenvaltion tehtäväksi määritellä, mitä he tekevät, niin sitten tapahtuu race to the bottom, eli ei tapahdu mitään vähemmän tapahtuu tämän jälkeen. Tämä on se suuri pelko, joka minulla on, ja meillä ei ole mitään vastauksia tähän. Miten täältä vastata tähän ilmastokriisiin, jos ei mitään sitovia tavoitteita ole olemassa, että vähennettäisiin kasvihuonekaasuja? Tai miten biodiversiteetin katoamista voidaan västää, jos ei anneta mitään ehdotuksia, mitä mennään parempaan suuntaan? Te unohdatte täysin tilintarkastustuomioistuinen raportti, jossa puhutaan juuri su- suoriin maksuun liittyvistä ongelmista. Niin, tähän voidaan tehdä tällainen otsake, että hyvät maanviljelijät saatte rahat Brysselistä – ja sitten muuten tehkää mitä huvittaa. Ja tämähän ei ole mikään vastaus näihin tulevaisuuden kysymyksiin, eikä myöskään veromaksajille mikään vastaus. Ja tavoitteiden osalta sitten lipe sitten näin, että vaikka jos vaikka jäsenvaltiot eivät onnistuisikaan tavoitteeseen, niin sitten on, sittenkin tulee seuraamuksia. No miksi sitten määritellään mitään tavoitteita, jos ei tarvitse pitää kiinni, niin sitä vähän naurettavaa. Ja tämän takia meidän pitää määritellä selkeästi tavoitteita, joista pitää pitää kiinni. Ja pitää olla seurauksia tästä. Meidän pitää antaa kannustimia, jos joku tällainen tavoite saavutetaan. Eli tämä on kyllä katastrofi. Ja yksi asia minua ääristää, että te ette katsoneet tätä 30 prosentin vähennystä toista pilarista, hyväksy tämän tavallaan. Ja näin maaseudun kehitys vielä nopeutuu, ja se heikkeneminen nopeutuu siis. Että kaikki nämä positiiviset asiat, joita me olemme saaneet aikaiseksi, niitä ei mainita, ne jopa tässä unohdetaan. Tämä on väärä tie. Me tulemme tekemään paljon tarkistukset ja ne tekevät ihan toisenlaisia ehdotuksia kuin teidän ehdotuksenne. Kiitoksia. Mielestäni komissaarin kanta on selkeä. ehkäpä asiaa on tarkasteltava hiukan toiselta kantilta. No mutta oli miten oli, komissaarin kanta on selkeä. Mutta toki meillä on omat mahdollisuudemme. Toivotan tervetulleeksi kollega Karasin vieraat. He edustavat maan viljelijäliittoa. Tervetuloa. Kollega Zulu, olkaapa syvä oklaski rozpoczął pan poseł tarabella. Grazie presidente, grazie alla Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia esittelijälle valtavasta työstä. Tämä on todella merkittävä mietintö. Nyt haluaisin puhua aivan lyhyesti ja menen suoraan tiettyihin asioihin, jotka meille ovat hyvin tärkeitä tässä uudistuksessa. Aivan ensiksi, niin kuin muutkin ovat täällä todenneet, tämä kansalliset eh, suunnitelmat varmastikin tuovat muassaan ongelmia eh, niin, että ei voida taata, että, jossakin, että kaikissa jäsenvaltioissa paikalliset, eh, paikallisista valtuuksista pidetään kiinni, mutta ei tässä mitään pessimismiä tarvita. Olisi hyvä, että meillä on selkeät ja yksinkertaiset säännöt ja sitten kansallisten niin valtioiden on käytävää rakentavaa keskustelua alueiden kanssa niin, että tulos olisi tehokas ja harmoninen ja että tuloksiin päästään aikataulun mukaisesti. Yhdyn näihin näihin, tähän hämännykseen koskien uutta määritelmää viljelijälle. Tämä saattaa tuoda lisää epävarmuutta ja vaikeuksia alalle ja alalta suljettaisiin pois henkilöt, joita tänä päivänä pidetään viljelijöinä. se paljon parempi viittata aktiivisen viljelijän, joka on määritelmä, joka löytyy Omnibus-asetuksesta. Ja mielestämme se on erittäin hyvä synteesi. Mitä sitten tulee maksujen tasoon, on erittäin tärkeää, että ne vastaisivat taloudellista todellisuutta. Tämä on myönteistä, mutta on tärkeää, että kaikki kaikki tekijät otettaisiin asianmukaisesti huomioon. Yhtäältä tämä ulkoinen lähentäminen ei e, sulje pois työn kustannuksia, maaperän kustannuksia ja muita. Toisaalta sisäinen lähentyminen taas sitä olisi käytettävä niin, että voidaan korjata vääristymät, jotka liittyvät e, spekulointiin e, ja vanhoihin osakkeisiin. Sitten, että voidaan pieniä keskisuuria tiloja tukea, suorat tuet olisi hyvä lähestymistapa. Ja on olemassa tiettyjä maksuja, joissa muistettava, että, että huomioidaan kansallinen tilanne ja, ja tilarakenne, koska kyllä nämä luonteenpiirteet voivat olla kovin erilaisia maasta toiseen. Ja se vaikuttaa myös näihin enimmäismääriin ja maksujen tehokkuuteen. Olisi tärkeää kiinnittää huomiota näihin enimmäismääriin äh, koskien näitä tuottajajärjestöjen liittoja niin, et, niin, ettei, niin että tulokset olisivat sellaisia kuin halutaan. Sitten vielä viimeinen asia. Tässähän koko ajan puhutaan yhteisestä politiikasta – Haluaisin puhua valvontamekanismeista koskien strategisten suunnitelmien tehokkuutta. Haluaisimme varmistaa siitä, että jäsenvaltiot saavat komissiolta tukea niin, että kansalliset suunnitelmat, että niissä päästäisiin näihin tavoitteisiin. Olisi tärkeää, että tukea saa koko ajan, eikä komissio toimisi ainoastaan vain vartijana joka toteaa, toteaa epäonnistumiset. Tämähän olisi aivan tämän hengen vastaista. Kiitoksia. Zakończyliśmy wystąpienia shadow reporterów. Hyvä. Varjoesittelijöiden puheenvuorot on nyt kuultu. Niin, puhuitte keskimäärin 3 minuuttia 20 sekuntia. No niin, sitten yleiskeskusteluun puolitoista minuuttia per edustaja. Edustaja Colombier, pyysittekö puheenvuoroa? No, siinä tapauksessa edustaja Des. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia myöskin tästä mietinnön esittelystä. Toisin kuin komission ehdotuksessa tässä on jo huomattavia parannusaskelia saatu aikaa. Tarkistuksia tulemme tekemään vielä lisää parannuksen aikaansaamiseksi. Yhden asian kuitenkin ottaa tässä esille nuorten maanviljelijöiden tukeminen. Minusta olisi parempi toisen pilarin kautta tuettaisiin investointeja. Ja jos on vaikka joku eh, maatalotila on hyvin organisoitu ja toisaalta pitää investoida paljon, niin toinen tällainen tila taas sitten, joka ehkä ole niin hyvin organisoitu ja tarvitsee paljon investointeja, niin kuitenkin tämän pinta tuen kautta molemmat saavat saman, jos ne ovat samankokoisia tiloja. Joten kyllä tietenkin mitä miettii sitä, mikä tilanne sitten näiden, näiden ero kuitenkin on näiden kahden tilan välillä. Komission ehdotuksessa rangaistaan maita, jotka ovat jo ympäristöohjelman kautta toista pilarista käyttäneet varoja, eli Etelä-Saksassa ja myöskin Itävallassa. Siellä on paljon jo toisen pilarin kautta rahoitettu. Jos tämä tulee nyt tähän järjestelmään, niin sitten ei pysty enää lisävaroitusta rahoitusta tämän kautta antamaan vaikka vuoroviljelyyn. Ja meillä ei enää ole lisävaroja silloin toisen pilarin kautta annettavana. Tietenkin, että jäsenvaltiot määrittävät ympäristöohjelmat, niin tässä tavallaan siirretään nyt byrokratiaa Euroopasta jäsenvaltioihin. Tämän ja muutamat kollegat ovat täällä maininneetkin, ja tätähän emme voi hyväksyä tämä järjestelmä pitää muuttaa. Minä en henkilökohtaisesti tule loppuäänestyksessä tätä tukemaan. Meidän pitää vielä paljon muuttaa, jotta tämä ehdotus tulee ylipäätänsä sellaiseksi, että voimme hyväksyä sen. Toivottavasti tämä onnistuu tai muuten minun pitää hylätä koko ehdotus. Al posto de Castro. Sì, grazie Presidente. Innanzitutto... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin kiittää esittää esitteli Herrantsia. Hän on tehnyt valtavan työn, yli 400 tarkistusta ja aikaa on ollut vain vähän. Arvostan tätä ajatusta, jonka mukaan jatkettaisiin nykyistä YMPtä vuoteen 2023 asti. Minusta tämä on aivan, aivan välttämätöntä. Ei kahdessa vuodessa voida kaikki sääntöjä muuttaa. Minuutin puheen ajan aikana haluaisin vielä todeta, että olen hieman hämilläni, en niinkään asiasisällöstä, koska tässä on nyt käyty keskustelua sisällöstä. Tässä ongelmana on instituutioiden rakenne, joka sisältyy tähän uudistusehdotukseen. Olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että haluamme siirtää näiden strategisten suunnitelmien kautta vastuuta jäsenvaltioille. Olemme yhtä mieltä tästä ajatuksesta, jonka kautta Olemmeko yhtä mieltä siitä, että voidaan saavuttaa yksinkertaistamista tällaisen uudelleen kansallistamisen kautta? Kyllä minä ymmärrän tässä yksinkertaista tilannetta Brysselissä, mutta en, en niinkään näe yksinkertaista viljelijöiden kohdalla. Tällainen yksi ainoa hallintoviranomainen, niin että yhdistetään ensimmäinen toinen pilari, tuottaa vaikeuksia jäsenvaltioille, joissa on perussopimuksia, peruslakeja, joilla alueilla on tiettyjä valtuuksia. Ei ole mikään ihme, että alueiden komitea on aivan eri mieltä. Meidän ehkä en pidä mennä näihin yksityiskohtiin, vaan on pohdittava, onko tämä uudelleen kansallistaminen juuri sitä, mitä haluamme Toki on muistettava tämän valiokunnan rooli, josta olemme usean kerran täällä puhuneet. Tiedämme kyllä, mitä se tarkoittaa maatalousvaliokunnalle. YMP on sen tärkein rooli ja nyt itse asiassa komissio ja jäsenvaltiot hallinnoitsivat tämän asian. Haluammeko tätä? Ennen kuin me menemme sisältöön, on pohdittava tätä. Ei tämä ole Dorfmanin ehdotus. Ei tämä ole se, mistä olemme aina puhuneet. Kyllä meidän on tässä aivan alkuvaiheessa sen selvennettävä tilanne, ennen kuin menemme näiden lukuisten ehdotusten sisältö. Varmaankin niitä voidaan sopeuttaa ja parantaa ja niin edelleen. Ja meidän tehtävä on se niin tehdäkin. Kiitoksia. Pan Dante. Edustaja Dante, olkaa hyvä. Je voudrais d'abord saluer le travail qui est... Kiitoksia. Haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä. Hän on pitänyt mielessä viljelijöiden elämän yksinkertaistaminen. Tämä onkin tässä keskeinen asia. Sanon Nusölle, no olen aivan eri mieltä kanssanne. Emme ole täällä viljelijöiden kiusaamiseksi, vaan siksi, että voisimme mahdollistaa viljelijöiden asialliset tulot. Ei kuluttajat enää halua maksaa tuotteistaan, kansalaiset ja kuluttajat vaativat yhä enemmän. Kukaan ei kuitenkaan enää halua lähteä viljelemään maata ja sitten valitetaan, kun kolmasosa viljelijöistä ei saa edes määrää jäsenvaltiossa kyllä meidän puhuttava selvästi. Minä sanon selvästi, että minä olen täällä siksi, että, no, saattais, että viljelijät voisivat elää kunnollista elämää, eikä pakko pakon perään siihen voida päästä. YMP pitää olla todellista yhteistä maatalouspolitiikkaa. Olen yhtä mieltä siitä, mitä kollega De Castro sanoi. Minusta tuntuu siltä, että nämä strategiset suunnitelmat, ne on, äh, on hahmotettava paremmin niin, että meillä on todella yhteistä maatalouspolitiikkaa ilman, että mennään yksityiskohtaisiin toimiin. Meidän olisi samalla tavalla tuettava viljelijöitä maasta riippumatta. Tarvitaan todellinen taloudellinen puoli, joka nojaa suorille hehtaaripohjaisille tuille ja kuten täällä edustaja sanoi, tarvitaan myös todellista investointitukipolitiikkaa tiloilla. Sitten ympäristökysymykset. Meillä on jo mm, ympäristötoimia ja tämä ekojärjestelmä, jota on ehdotettu, sen pitäisi olla tällainen globaali toimi, mutta ei mikään pakollinen toimi, jota seurataan liian tarkkaan. Sitten tarvitaan liite, jossa olisi tällainen tukiharukka, joka myönnetään eri maille. Muussa tapauksessa samaa tuotantoa ja samoja tilanteita varten meillä on tukieroja, joka aiheuttaa vain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 Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää teitä ja esittelijää ja kollegoita, myös kollega Castroa. Olen heidän kanssaan samaa mieltä. Ja haluaisin nyt esittää neljä konkreettista asiaa. Ensinnäkin pitäisi selkeästi määritellä se, kuten, miten komissio hyväksyy strategiaa, suunnitelmat, ettei tätä sitten väärinkäytä ja, ja päästä painostamaan näin jäsenvaltioita. Tässä on vielä paljon tehtävää. Sitten toiseksi nämä jakopalkkiot ja vapaaehtoiset tuet pitäisi ottaa tästä ylärajan asettamista pois. Tämä ylärajan asettaminen pitäisi koskea vain perustuloa. Sitten pienten maataloustuottajien tukeminen ja tuet ovat ristiriidassa toistensa kanssa. Ei tätä voi näin tehdä. Ja sitten neljäs asia. Ilmastonmuutos tulee aiheuttamaan ongelmia vaikka kastelun takia ja tarvitaan uusia kastelulaitteita. Ja riippumatta vesimäärästä pitäisi pystyä kaikkialla säästämään vettä. Kiitoksia. Posse Aguilera. Edustaja Aguilera seuraavana, olkaa hyvä. Gracias, presidente. Yo quiero mostrar... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Olen samaa mieltä edustaja De Castron kanssa ja myöskin Hertanin kanssa – Siinäpä se ongelman ydin piileekin. Kiitokset esittelijälle hänen tekemästään työstä. Mielenkiintoinen ja intensiivinen työrupeama on takana. Monet kysymykset nousivat pintaan ja pitkälti olen samaa mieltä, toisaalta taas en. Minäkään en voi hyväksyä tätä ylärajan asettamista ehdotetulla tavalla. Varjoesittelijä löysi oikeat sanat. Me olemme oikeastaan komission kanssa samoilla linjoilla. Tällainen rajaus on paikallaan, mutta komission ehdottamalla tavalla tarkkana ja tiukkana pitää olla ja pysyä eurooppalaisella kentällä. Olen samaa mieltä kanssanne sen suhteen, mitä sanoitte naisten asemasta maatiloilla. Riippumatta siitä, onko kyse äidistä vai mistä, naisten tekemän työn näkyvyys pitäisi korostua. Me tuemme näitä aloitteita ja tulemme esittämään erinäisiä tarkistuksia, mutta mielestäni 45-vuotias ei ole, enää mikään nuori. Jos EU-politiikkaa harjoitetaan ja halutaan varmistaa, että nuoret toimivat maa taloudessa, niin kyllä jotain on tehtävä, mutta me emme tarvitse jotain yhtenäistä hallintorakennetta, vaan meidän tulisi katsoa, mitä voidaan kakkospilarin kautta tehdä. Ja mitä tulee komission ehdotukseen, niin ehdotukset ovat aika lailla epämääräisiä, niin kuin tässä mietinnössäkin. Yksi asia, jonka haluaisin ottaa esille, alan ainutlaatuisuus. Sitä kannattaa aina peräänkuuluttaa. Kiitoksia. Panie przewodniczący, ja również chcę podziękować pani poseł sprawozdawcy za tą naprawdę ogromną pracę, ale sposób... Kiitoksia. Haluaisin kiittää esittelijä tästä työstä. Erityisesti haluaisin kiittää esittelijää tästä ehdotuksesta, jonka tarkoituksena on säilyttää nykyinen tukitaso, joka koskee tuotantoon sidottuja tukia. Tämä on oikein hyvä asia ja kannatan tätä vahvasti. Minun mielestäni me tarvitsemme samankaltaisen lähestymis vaan tarvitaan joustavuutta pilareiden välillä. Tällä hetkellä 25 prosenttia ja voidaan siirtää näiden välillä. Tämä on hyvä asia ja se on osoittautunut käytännössä hyväksi, eikä sen kautta kyseenalaisteta kilpailukykyä, eikä se vaikuta myöskään kilpailun viljelijöiden välillä. On muistettava, että, että erot ovat aina suuria viljeli- ja maiden, maiden välillä sitten äh, meillä on tämä pakollinen säädös jäsenvaltiolle niin, että strategisissa suunnitelmissa olisi mukana määritelmä siitä, mikä on aito viljelijä. Olisi hyvä, että määritelmä olisi helppo valvoa monissa maissa. Tämä on todellinen ongelma. Toivon, että voimme löytää ratkaisun, jolla tilannetta parannetaan. Kiitos. No, caputo. Grazie. Kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää esittelijää loistavasta työstä, laajasta työstä. Ja kuten kollega Marin Oikaan myös mainitsi tämän täällä. Minä kuten Paula haluan tässä vain todeta, että meidän pitäisi ehkä puhua enemmän tästä perusongelmasta – tämä New Delivery Model on tavallaan, josta on puhuttu vähän kaikissa kokouksissa tähän mennessä. Tänään puhutaan virallisesti tästä, näin aikaisemmin puhumme epävirallisesti vielä. Ei saa ali, aliarvioida tätä, että tässä puhutaan myöskin teknisistä kysymyksistä. Tässä vaiheessa meidän pitäisi tehdä koordinoitua työtä ryhmien kesken, pyrkien äh, rajoittamaan sitä ongelmaa, joka saattaa syntyä eurooppalaiseen maatalouspolitiikalla tai tehdään tästä, että tehdään poliittista maatalouspolitiikkaa. No tiettyistä yksityiskohdista vielä. Enkä halua, että puheenjohtaja minua taas Suomi puheajan käytöstä, niin maatalousviljelijän, äh, aktiivismaatalousviljelijän määritelmä, se pitää, se on tavallaan kaiken tämän A ja O, kun katsotaan asioita. Sitten ehdollisuus. sitä vahvistetaan tässä. Ja sitten ylärajan asettaminen. Niin minä periaatteessa tuen näitä periaatteita, mutta tämä pitäisi olla pelkästään koska sellaisen ää, tuotannosta irrotettuihin tukiin. Eikä tuotannosta irrotetut tuet, niin näiden osalta voitaisiin keskittyä näihin. Me tulee sitten totosilattuihin tukiin. Tässä viittaisin artiklaan 30, jossa annetaan mahdollisuus sitoa tämä tuki tietyillä tarkkailla määritellyillä sektoreilla. Mutta uskon, että kuitenkin näitä tällaisia rajoituksia ei tarvita tässä yhteydessä. Kiitoksia. <clears throat> monsieur le président. Euh, si je souscris... Kiitoksia puheenjohtaja. Olen oikein kiitollinen tästä esittelijän työstä. Haluaisin esittää jotakin yleishuomautuksia. Erityisesti tämän äh, tavoite kahdeksan äh, kasvun äh, tehostaminen ja erityisesti metsähoidon ja muiden toimien edistäminen on, on näin pahoillani siitä, että nämä käsitteet eivät ole tässä ehdotuksessa mukana. Minun mielestäni maanviljelyksen ja yhteisen maatalouspolitiikan on todella säilytettävä korkealla ympäristö- ja taloustavoitteet Minun mielestäni maantalouden on saatava oma sijansa tässä ympäristösiirtymässä. Sen pitäisi olla jopa varsinainen moottori tässä. Tästä on kyse biotaloudessa. Uskon, että komissio on nyt aika lailla ampunut ohi tässä kohta. Dantan ja Des ja De Castron kollegoille olen pahoillani siitä, että komissio ei ole ottanut huomioon kiireellisyyttä huomioida näitä valkuaiskasveja. Me tuomme edelleen 70 prosenttia kasvinvalkuaisesta muualta ja se tulee GMO-tuotteista. Emmekä saavuta elintarvikeita omavaraisuutta. Tätä rataa Eurooppa kuitenkin ansaitsisi sen. Aika on vähissä. Paljon täällä on jo puhuttu, joten en halua – nyt enää näitä asioita toista. Kiitoksia. Pani poseł Samra. Edustaja Senra. Edustaja Senra, siis niin kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia esittelijä. Tenemos poco tiempo, voy a, ser, voy a ir a lo concreto. Creo que... Menen ihan nyt konkreettisiin asioihin. Todella tässä keskustelussa ei ole riittävästi toimia, jotka liittyisivät siihen, miten voitaisiin korvata tuottajille kustannukset ja, ja tulotaso. Tämä on YMPn ydin. Julkiset varat ovat yhä tiukemmassa ja loppujen lopuksi riitelemme vain keskelemme, keskelemme alueiden, valtioiden ja viljelijöiden välillä – Minun mielestäni nämä positiiviset toimet ja naisten pätevyyden tunnustaminen maaseudulla, erityisesti kun kyseessä on perhetiloilla työskentelevät naiset, on, tämä on erittäin tärkeää. Sitten nuorten viljelijöiden ja uusien viljelijöiden toiminnan aloittaminen iästä riippumatta – Minusta on aivan keskeistä uutuutena ottaa käyttöön se, että tukea ennakoitaisiin henkilölle niin, että he saisivat projektinsa käyntiin. Näin voisimme tehokkaammin käyttää julkisia varoja, kun ne eivät menisikään sitten, nämä varat eivät menisikään sitten pankkien korkojen maksamiseen niin kuin tällä hetkellä. Edelleen on tärkeää, että meillä olisi todellinen uudelleenjako Euroopan tasolla näiden tukien osalta. Näin ollen poistettaisiin historialliset tuet ja asettaisiin paljon alhaisemmat ja selkeät ja pakolliset enimmäismäärät ja, ja koko Euroopan alueelle. Minulla olisi kolmen tason kattoja. Ensinnäkin korkeille vuoristoalueille korkeina katto, sitten epäsuotuisille alueille seuraavaksi korkein katto ja sitten muille alhaisin katto. Olisi myöskin sidottava tukien maksaminen selkeisiin malleisiin, joilla säilytetään ympäristön laatu ja voidaan myös edistää ilmastonmuutoksen torjuntaa. Mitään muuta toimintaa ei pitäisi tukea. Edustaja Dorfman. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Kollega Herans on mielestäni ottanut huomioon monia mielenkiintoisia asioita, mutta keskeinen ongelma on, niin kuin olemme kuulleet, se, jota komissio ei ole kyennyt ratkaisemaan, eikä myöskään nämä tarkistukset, eli tämä jako ykköspilarissa 40 miljardia vuosittain alakohtainen jako on kaikkea muuta kuin tehokasta, sen me kaikki tiedämme. Yksi esimerkki, jos teillä on onnea myötä 20 hehtaaria perit sitten joltain hyvältä paikalta ja kasvatatte siellä jotain kasveja ja sitten pyydätte jotakuta peltoja viljelemään, niin saatte saman verran kuin maan viljelijä, joka tekee kaikkensa koko perheensä voimin rakentaakseen maatilan ja tarjotakseen muille ihmisille työtä ja eihän se näin voi mennä. Tämä sisäinen konvergenssi, onko sitä saavutettu laisinkaan? Jos katsotaan tällaista tilaa, jota hoitaa joku muu kuin maanviljelijä, niin eihän siihen voida soveltaa samoja sääntöjä kuin todelliseen maatilan Ehkäpä iltapäivällä, kun keskustelemme tilintarkastustuomioistuimen kanssa asiasta, niin täytyy ottaa esille tällainen hyvin tehoton järjestelmä. Ei tätä voida perustella kansallisella tasolla kansalaisille. Perustavaa laatu oleva ongelma pitää ratkaista. Minä en voi hyväksyä myöskään sitä, että kakkospilariin puutetaan. Se olisi väärä tie. Ja vielä yksi pieni seikka. Puolan kyllä sitä, että maanviljelijöillä pitäisi olla mahdollisuus saada korvauksia, mikäli petoeläimet äh, tulevat tilalle ja tekevät tuhojaan. Mutta ilmeisesti maanviljelijät saavat maksaa viulut itse. Se on aivan absurdia. Jos me haluamme vaalia susi ja ties mitä kantoja, niin kyllä EU saa kantaa kortensa kekoon. Edustaja Katainen, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, haluan kiittää raportoijaa tuosta tasapainoisesta mietinnöstä. On tärkeää jättää riittävästi soveltamisvaraa jäsenmaille, joiden maatalouden rakenteet poikkeavat merkittävästi EUn sisällä. Strategisessa suunnittelussa jäsenmaiden on annettava erikoistua. Nyt pitää olla rohkeutta uudistaa EUn maatalouspolitiikkaa ja tuoda siihen lisää läheisyysperiaatetta aivan aidosti. Mietinnön ehdotus aidon tosiasiallisen viljelijän määritelmän joustavoittamisesta on myöskin kannatettava. Olen raportoijan kanssa samaa mieltä siitä, että tuotantoon sidottujen tukien on jatkuttava ja kaikkien tukien oltava myös VTO-sääntöjen mukaisia. Itse suhtaudun kuitenkin kriittisesti ehdotuksiin uuden lainsäädännön soveltamisajankohdan lykkäämisestä sekä pakollisesta ykköspilarin ilmasto- ja ympäristöjärjestelmän järjestelmistä, jotka tulisi voida tehdä myös kakkospilarin kautta, jos se on niin tehokkaampaa. Salaojitusta ei pidä myöskään lisätä investointien kieltolistalle missään nimessä. Raportoijan ehdottama lähestymistapa tukikattoon on askel oikeaan suuntaan, sillä komission malli ei huomioi riittävästi jäsenmaiden vaihtelevia tilarakenteita. Tuotantosidottuja tukia ei kuitenkaan pidä todellakaan laskea mukaan, niin kuin monet ovat täällä jo maininneet, ja toivon, että me voisimme harkita myös kokonaan vapaaehtoista mallia tämän suhteen. On pakko myös sanoa, että monissa jäsenmaissa viljelijät tekevät paljon enemmänkin, kuin laittavat vain rastin siihen Brysselin papereihin. Viljelijät ovat kiinnostuneita luonnonsuojelusta ja myöskin kestävistä äh, viljelymenetelmistä, ja kyse on myös siitä hyvin paljolti, että eri jäsenmaissa taso, lähtötaso on niin erilainen. Kiitos. Bardzo dziękuję. Paljon kiitoksia. Niin, toden totta, maanviljelijät tekevät enemmänkin kuin mitä heitä, heiltä odotetaan, joten annettakoon heille joku mahdollisuus. Edustaja Hoibu. Kiitoksia. Niin, täällä puhuttiin sitä uudelleen kansallistamista, että esittelijä hän on myöskin kritisoinut, mutta hän se riitä, että jossain kohdassa vain yhdessä kirjoitetaan sinne, vaan pitää mennä artiklaosioihin myöskin ja yksityiskohtiin. Luoda vähimmäistandardeja, jotka ovat sitten kaikissa maissa samoja. Vähimmäistandardeja, parempaa biodiversiteettiä, kvaliteettiin tai parempaan ilmanlaatuun. Pitää katsoa indikaattoreja. Eihän voi todeta pelkästään, että, että mitataan pelkästään näissä yrityksissä, vaan pystymme katsoa peltoja samalla mittauksissa. Pitää tehdä konkreettisia tavoitteita. Tässä tällä hetkellä kaikki on hyvin yleistä, tällä ei päästä eteenpäin, vaan pitää todeta, kuinka paljon me oikeastaan haluamme ilmastokaasupäästöjä ja vähentää näitä sitten. Meidän pitää tehdä selkeitä tavoitteita, kuinka paljon varoja annetaan ympäristöön ja ilmastoon ja kuinka paljon haluamme sitten vaikka uudelleenjakoon ja kuinka paljon on perusmaksut tai perusjatuet. Jos me haluamme suositella yrityksiä, niin kyllä pitää tehdä niistä myöskin tulevaisuuden kestäviä. Meidän pitää tehdä vahvoiksi ympäristö- ja ilmasto- ja sosiaalikysymyksissä koska muuten me menetämme maaseutualueen. Meidän pitää nyt toimia. Meidän pitää nyt ennalta määritellä se, että jos meillä on 70 prosenttia suoria maksuja ja sitten kaikki muu jää vähän tähän sivuun, mitään ei saada aikaiseksi. Me pitää tarkkaan määritellä, kuinka paljon varoja ympäristöön ja ilmastoon ja kuinka paljon sitten uudelleenjakoa tänne alaspäin ja kuinka paljon loppujen lopuksi haluamme sitten suoria maksuja jättää sinne. Se ei voi olla 70 prosenttia. Tällä ei päästä eteenpäin. Vähimmäistandardit ja selkeä rahan jakojärjestelmä, näin onnistumme tässä. Kiitos ja edustaja Vaitsi seuraavana. Herra puheenjohtaja, kiitoksia. Siihen, mitä esittelijä totesi, en ole samaa mieltä. Elintarvikkeet ovat halpoja. 10 prosenttia tuloista menee noin suurin piirtein elintarvikkeisiin. Nyt sanottiin, että vielä halvemmalla pitäisi saada, eli vielä vähemmän rahaa elintarviketuottajille, vielä vähemmän kunnioitusta maanviljelijöitä kohtaan. Eli ei palkita tilojen työtä. Mielestäni se on väärä työ. Eli sosiaalipolitiikkaa pönkitetään halvoin hinnoin, sitä me emme voi puoltaa. Me tarvitsemme kunnon hintoja kunnon tuotteista. Jos rajausta ei sovelleta kaikkialla samalla tavalla, niin se johtaa kilpailutilanteeseen ja kilpailun vääristymiseen. Jos me haluamme saada jonkinlaisen tukikaton, niin sen pitäisi päteä koko Euroopassa. Ja jos me olemme sitä mieltä, että PK-yrityksiä pitää tukea hinnalla millä hyvänsä, niin meidän täytyy todellakin katsoa, kuka ihan oikeasti on valmis tukikattoon. Ja mitä tulee 70 prosentin sääntöön, niin kollega Dorfman kansanpuolen riveistä on oikeassa. Tämä on politiikka, joka on osoittanut, ettei se toimi. Jos me pidämme tästä kiinni, niin tiloja katoaa. Ja varsinkin, jos halutaan vain halvalla teollisuudelle raaka-aineita. Tällaiset leikkaukset johtavat siihen, että suoramarkkinointi menee aivan harakoille ja hukkaan. Eli näin emme voi vahvistaa maaseutua. Se on väärä tie ja me tulemme esittämään lukuisia tarkistuksia. Kiitoksia. Da. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. față de munca doamnei raportor. Intru direct în subiect legat de plafon. Kiitoksia puhemies tosiaan halusin kiittää esittelijää mennä näihin asioihin saman tien. Ensinnäkin enimmäisrajat olen puhunut monille viljelijöille, joihin tämä vaikuttaa, jos pidetäänkin komission ehdotuksen logiikasta ja esittelijän ehdotuksesta. Tulemme näkemään paljon konkursseja, koska, esi- koska Romaniassa ja Hollannissa, Ranskassa viljelijöillä on la- lainoja, jotka on maksettava ainakin kymmenen vuoden ajan, ja kun nämä lainat otettiin, otettiin huomioon nämä summat, joita eh, he saisivat eh, maataloustukina, mikäli nämä tuet leikataan vuoden 2020 jälkeen. Nämä tilat menevät konkurssiin. Meidän on hyvin varovaisesti pohdittava näitä enimmäisrajoja ja mihin rajat vedetään. Uskon, että sama varmaan pätee kaikkialle EU-ssa. Ei tämä pitäisi eh, olla jäsenvaltiokohtaista. Sitten suorat tuet. Tietenkin haluamme, että suorat tuet ovat tasapainoisia jäsenvaltioissa, koska kaikki toimimme samalla markkinoilla, mutta samanaikaisesti uskon, että on tärkeää löytää mekanismi, jonka kautta eh, ne sidotaan tuottavuuteen, niin kuin Dorfman sanoi, ei riitä – että on tietty maa-ala, mutta tarvitaan myös elintarviketuotantoa tältä alueelta. Sitten aktiiviset viljelijät, tämäkin on tärkeä asia. Meidän on varmistettava, että EU-varat suunnataan niille, jotka itse asiassa viljelevät maata, eikä varat mene spekulaattoreille tai ihmisille, joilla ei ole mitään tekemistä maanviljelyksen kanssa. Sitten näistä petoeläimistä on muistettava, että eläimet eivät ole ainoita petoja vaan, vaan myös muita vitsauksia näille, siis kasveillekin voi tapahtua pahoja. Kiitoksia. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin tietenkin kiittää Esther Errat Garcia hänen mietinnöstään. Nämä strategiset suunnitelmat herättävät paljon kysymyksiä. On varana, että tämä yhteinen tila supistuu Kyseessä on kuitenkin yksi kaikkein yhdennetystä politiikan aloistamme unionissa. Tietenkin tulemme perehtymään esittelijän ehdotukseen, jonka mukaan voimantuloa lykättäisiin, mutta minusta tämä on alkava keskustelu. Haluaisin muistuttaa, etten ole ollenkaan yhtä mieltä komission ehdotuksessa tästä logiikasta, jonka mukaan yhteistä säännöstä e-, erotettaisiin maaseuturahoista. Se voitaisiin ottaa ehkä mukaan rakennerahastoihin. Minusta tämä on hyvä. On tärkeää, että se otetaan mukaan näihin rahastoihin. Edelleen, jotta voidaan pärjätä maaseuturahoituksen leikkausten kanssa, eli toisen pilarin kans, leikkausten kanssa on, valo, on, var, on rajoitettava ensimmäisen ja toisen pilarin välisiä siirtoja. Tehän tiedätte, että komission ehdotus on hyvin vaarallinen toisen pilarin an, kannalta on rajoitettava siirrot 5 prosenttiin pilarista kaksi pilarin yksi. Tämä on hyvin tärkeää. Sitten nämä ympäristöjärjestelmät, ekojärjestelmät on hyvin tärkeää, että niiden kautta kannustettaisiin voimakkaasti viljelijöitä toimimaan. Toivoisin, että jäsenvaltiot kohdistaisivat kiinteän summan ensimmäisestä pilarista tähän ympäristöjärjestelmään niin, että aina tulisi nämä vaarat kakkospilarisista. Sitten komission valkuaiskasvisuunnitelmasta. Tällä hetkellä olemme menossa pikemminkin väärään suuntaan. Toivon, että että jos olisi enemmän, niin tuo, että olisi enemmän tuotantoa, sidottuja tukia ja alakohtaisia tukia, ja näin voisimme lopultakin saada henkiin tämän strategisen alan, niin kuin täällä jo hetki sitten kollegat muistuttivatkin. Kiitoksia. President Magins. Edustaja McGuinness, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Mitä enemmän kuuntelen tätä keskustelua, sitä enemmän näen, että tämä oman kantani lähestymistapaan tässä vaiheessa. Kun me irrotimme tuotannosta tämä tuet, niin nyt pyrimme sitten sitä maaperään ja pyrimme sitten määrittämään sitä, miten tämä liikkaus tehtäisiin. Puhuisin tässä maataloustuottajan puolesta, jotka kääntyvät minun puoleeni huolen. Nämä ovat täys aikaisia maataloustuotteita, jotka siis omist, tekevät kaiken, ansaitsevat kaiken tuot, tulonsa maataloustuotannosta. Ja nyt, nyt tämä viimeinen uudistus alkaa vähän vähentämään tuloa. lihan lihantuottajat Irlannissa, heidän tulonsa, mitä tulee suoriin maksuihin, 72 prosenttista tulee suorista maksuista. Eli jos he menettävät suoria maksuja, he menettävät tuloja. Toivottavasti tämä todellisen maanviljelijän muutosehdotus tässä tekstissä antaa se joustavuutta ja sen valtiolle Voit katsoa, minkä näköisiä maataloustuotteita he haluavat maaseutualueellaan ja haluammeko maat ovat täyspäiväisiä. Ja sitten toiseksi halutaan poistaa se mahdollisuus, että maanomistajat saavat tämän tuen, eivätkä maataloustuottajat. No tietenkin mä menen maatalous. Tämä tehtiin viimeksi meidän, vasta, meidän tahtojen vastaan viime uudistukseen. Me haluamme tehdä tehtävän uudestaan. Me haluamme sellaisen tavan, jossa on eh, eh, tämän ehdollisuuden. Ja, ja kun <laughs> ma, Jumala loi maan, niin en sen halua tulla tästä kolmea järjestelmää. Haluan katsoa, että kaikki tässä samat maave, kun kun me nyt suunnitelmat, että me, niin mun on vaikea selittää näitä kaikkia suunnitelmia, mitä me täällä teemme, maanviljelijät, he eivät hyväksy näitä. Thank Edustaja Agnew, Kiitoksia. Kuluneen neljän vuoden aikana täällä valiokunnassa olen pannut merkille seuraavanlaisen suuntauksen. Eli tässä haluttaisiin maatalouteen ympätä myöskin metsätalouden. Ja sanon aina, että metsätalous ei kuulu EUn toimivaltaan – se johti myhäilyyn tai vaikenemiseen ja komissio ei ole koskaan ollut samaa mieltä kanssani, mutta nyt ollaan tienhaarassa. Komission pitäisi sanoa parlamentaarikoille, että sori vaan, metsätalous ei kuulu meille, se pitää hoitaa sopimusmuutoksen kautta yksimielisellä päätöksellä neuvostossa. Meidän tulisi vain lopettaa asian vatvominen. Toinen asia, se liittyy näihin valkoisäänikasveihin. Toki sitä löytyy Suomesta äh, ja muualta, kaikkialta EU-sta. Ja tämä yleensä on ikään kuin sivutuote. Ja tätä kautta syntyy myöskin äh, kasvihuonekaasupäästöjä, joita pitäisi leikata. Eli leikkauksia peräänkuuluteta jopa sakon uhalla, vaaditaan tällaisia leikkauksia, mutta silti olla valmiita ikään kuin pakottamaan tai jopa palkitsemaan siitä, että tuotetaan sellaista, joka johtaa kasvaviin CO2-päästöihin. Joten eiköhän tälle sekasotkulle pitäisi saada jonkunlainen piste. Kiitoksia. Oui, merci, monsieur le président. Comme... Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten tiedätte, tässä valikunnassa aika monet olemme alusta asti vastustaneet komission ehdotusta Tämä ehdotus ei vastaa tähän tuloongelmaan, eikä meistä nämä toimintatavat vaikuta asianmukaisilta. Tässä ei myöskään vastata ilmasto- eikä ympäristöhaasteisiin tai ilma- ihmisten terveyshaasteisiin. Haluaisin tässä yhteydessä onnitella esittelijää. Hän on nyt mennyt teknisellä tasolla tehnyt paljon kiinnostavia ehdotuksia – Aika on vain vähän, siksi haluaisin puhua vain kahdesta asiasta. Ensinnäkin tämä uusi viherryttämisen rakenne. Olen sitä mieltä, että ehdotus ei ole riittävän kunnianhimoinen. Meidän olisi jäsennettävä nämä kaikki välineet niin, että ne toimisivat tehokkaammin. Olisi sopeutettava nämä eh, maatalouden ympäristötoimet ja ympäristöjärjestelmät ja sopot- nivellettävä toisiinsa ja varoittava, ettei meillä ole mitään viherpesua ettei mennä tällaiseen ansaan niin kuin aikaisemmalla kaudella. Toinen kohta koskee näitä enimmäismääriä ja asiallista tukien jakoa, jakamista. Tämä 100 000, tämä on liian korkea. E, minä vastustan, että jäsenvaltioille jätettäisiin joustavuutta. Minusta tämä enimmäismäärän määrittelemään pitäisi jättää komissiolle, niin tässä olisi yhdenvertainen myöskään työllisyyttä ei pidä ottaa kriteeriksi, kun tukia jaetaan. Kiitos. Bokovic. Edustaja Bokovic. Najprej hvala Ester za poročilo, zahtevno, najzahtevnejše poročilo. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kinkkinen teksti, oikeastaan hankalin koko lainsäädäntö kaudella on pöydällämme. Tässä viitataan perusasetuksen ongelmiin ja virheisiin, joustavuuteen ja moniin muihin asioihin. Kyllä tätä pitää täydentää vaikka ja millä. Nyt tarvitaan strategisia suunnitelmia, siis kansallisella tasolla. Eli niissä kerrotaan, miten maaseutua aiotaan kehittää ja yhdistetään ykkös- ja kakkospilarit. Vuoropuhelu kansallisella tasolla tulee olemaan tärkeässä asemassa. Se on ollut tähän asti aika lailla surkealla tolalla. Ja vai kovin monet eivät ymmärrä, mitä maatalous saa aikaiseksi väestölle, että myöskin ympäristölle. Me tarvitsemme veronmaksajien eli kansalaisten tukea tälle hankkeelle. Meidän täytyy panostaa perhetiloihin ja tukikattoon liittyvät keskustelut vielä tietenkin jatkuvat, mutta suunta on jo oikea. Tärkeänä pidettäköön nuorviljelijöiden aseman pönkittämistä ja lisättäköön tähän, että me emme tietenkään saa unohtaa kaikkia niitä, jotka siirtävät tilansa eteenpäin, koska hekin ajautuvat ongelmiin. Kyse on tietotaidon siirtämisestä, uuden teknologian omaksumisesta, siihen täytyy panostaa. Ja se onnistuu varsinkin nuorten viljelijöiden toimesta. Digitalisointi on erittäin tärkeä asia, niin kuin tarkistuksissammekin toteamme. Kyse on älykylien ratkaisumallista. Varoja saadaan kohesiorahastosta, interregistä ja muista rahastoista. Ilman tällaista tukijärjestelmää maaseutu ei voi selviytyä. Me tarvitsemme holistisen lähestymistavan maaseudun kehittämiseksi. Suunnitelmissamme tämä asia, asian on kuvastuttava ja siksi en voi hyväksyä myöskään, että rahoja leikataan, kun kyse on maaseudun kehittämisestä. Kiitoksia oikein paljon. Olen samaa mieltä sanotun kanssa ja niin kuin täällä todettiin, kyse on maaperästä ja maanviljelijöiden maaperästä. Kyse ei ole vain ainoastaan monikansallisista yrityksistä, vaan myöskin pankeista, jotka tekevät investointitoimintaa. Ja toinen asia, se liittyy tähän ykkös- ja kakkospilariin ja miten kansallisella, kansallisella tasolla tätä asiaa käsitellään. Mielestäni meidän täytyy varmistaa maaseudun tulevaisuus ja maatalouden tulevaisuus. Asia ei voi mennä niin, että pelisäännöt ovat erilaiset eri maissa. Meidän täytyy katsoa sekä vihreitä että sinisiä ekopalvelujärjestelmiä. Tätä monet eivät pidä minkäänlaisena asiana, mutta kyllä sillä on merkitystä maaseudun ja maaperän ja ilmaston yli ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä ja maanviljelijät ikään kuin luovat pilarin maaseudun kehittämiselle. Ja kyllähän me olemme hyväksyneet, että life-rahaa voidaan pistää maas, maatalouden käyttöön ja Gerbrandin teksti kuitenkin kumoaa kaiken tekemämme työn. Eihän se niin voi mennä. Ja sitten kun kyse on näistä kielloista, niin Mielestäni tätä ei voida toteuttaa ja tästäpä syystä esitänkin aiheeseen liittyen tarkistuksen. Ja sitten täällä on puhuttu tärkeästä strategiasta ja sitä pitää korostaa, mutta me tarvitsemme ennen kaikkea hyviä maataloustuottajia. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana edustaja Jaar. Kiitoksia, kiitos myös esittelijälle ja miten ovia reilusti keskelemään täällä siellä esitteli, ja mitä hän voi sitten tehdä tässä. Hänellä on annettu komissiolta lainsäädäntöehdotus tänne meidän kollegiomme, ja sitten hän pyrkii tekemään kompromisseja tämän pohjalta, että suuret kunnioitus vähän hänen suuntaan, että hän on todellakin saanut positiivista kääntänyt hyvää yötä, eikä hän varmaan ole mikään sulkeutunut uusille ehdotuksille. Kirjoitella muutamia asioita ylös toimita reilusti keskenämme. Reilulla tavalla. Olin erittäin tyytyväinen siitä taputuksesta, jonka kollega Dorfman sai täällä näin. No, no tämä taputus pitää antaa myöskin sille, että lähdetään oikeaan suuntaan vaikka. Ää, mutta en puhu nyt ylärajojen asettamista tässä näin vaikka. Mik, me sitten voi väittää sitten vaikka, että vaikka antaa vaikka jonkun vähimmäismaksun pohjoisessa, etelässä, itälässä, lännessä. Jos meillä, meillä jotkut toimittajat saattaa 500 euroa hehtaaria, toiset taas yhtään. Me saatamme vähemmän vähintään 150 hehtaarille pohjoisessa, etelässä ja muuallakin. Tällä on yksi toimenpide jo. Tämä on reilua ja rehellistä. Ja sitten seuraavassa vaiheessa voin miettiä sitä, jaetaan varat isojen ja suurten välillä. Ei mitenkään, no, vaan on tästä Robin Hood-periaatetta, että otetaan rikkailta, annetaan köyhille, että otetaan tällä vähimmäispalkkio. Tämä voisimme tehdä, koska näin saadaan tämä, tämä, tämä sisäinen kohesio aikaiseksi. Sitten toinen asia, ja tässä voidaan puhua myöskin tuotantoon liittyvistä palkkioista, mutta okei, puhutaan sitten vaikka susi tuhoista. Kollega Toffman on oikeassa, ei tämä ole totta, että me maksamme tämän veromaksuista. Tämä on kappale, kun puhutaan suojeltujen eläimen tuhot, mutta tähän pitäisi laittaa myöskin tällainen näiden petoeläinten oikea hallinnointikappale mukaan. Ja, ja viimeisessä viherpesussa, tiedätte tämän kantani tähän näin, silloin viimeisessä uudistuksessa kävi näin, että tämä viherryttäminen se ei toiminut silloin, koska ensimmäisestä pilarista sitten otettiin taas vuositoimenpiteitä pois. Ja, tämä luomutoimien osalta varmaan tapahtuu ihan samalla tavalla. No, kuitenkin loppujen lopuksi kiitokset esittelijälle, joka joutui nyt kaikki nämä asiat käsittelemään. Wyczerpaliśmy listę mówców ze strony pani panów posłów. No niin, puheenvuorot on kuultu. Ja nyt puheenvuoro saa komission edustaja. Kollega Nia, olkaapas hyvä. Ja teidän jälkeen sitten esittelijän puheenvuoroon. I will do my very best, although uh, this is quite a heavy package that we have on. Oikein paljon kiitoksia herra puheenjohtaja. Alkuun kiitokset esittelijälle tästä tekstistä. Mielestäni tämä luo oivan pohjan jatkotyölle myöskin neuvostossa. Kiitokset osoittavasta ne tuesta siihen liittyen, mitä tulee uuteen toimintamalliin. Me yritämme siirtyä toimintaperusteiseen ratkaisumalliin ja yksinkertaistettuun ratkaisumalliin – joka helpottaa hallinnon väkeä että myöskin maanviljelijöitä. Todellakin tässä on siirtymä nähtävissä järjestelmästä toiseen ja niiden täytyy vain varmistaa, että järjestelmä toimii. Me emme voi siirtyä järjestelmästä toiseen vain ja nostaan jäämällä molempien väliin, koska silloin hyöty jää mitättömäksi, joten tätä peräänkuuluttaisin. Eli meidän täytyy saada aikaiseksi todellisia si- siirtymiä ja muutoksia. Yksi alustava huomio. Monet asiat ovat pöydällä, joista on täällä jo keskusteltu ja ne liittyvät monivuotisiin rahoituskehyksiin. Puheenjohtaja valtio johdolla näistä asioista keskustellaan, N plus 3 sääntö, sisäinen yhteenkuuluvuus ja niin poispäin. Siksipä en puutu tässä vaiheessa näihin laisinkaan. Mitä tulee itse tavoitteen asetteluun? Tarkoituksenamme oli varmistaa, että noudatamme so- perustamissopimuksen sanamuotoja ottaen huomioon tulevan seitsemän vuoden ajan YMPn tavoitteen asettelut ja tavoitteethan ovat luettavissa ehdotuksestamme. Ja jos lähdemme tavoitteita muokkaamaan, niin meidän täytyy aina muistaa, että aina täytyy huomioida myöskin loput uudesta toimintamallista ja indikaattorit, koska muuten meillä ei ole enää indikaattoreita, joilla voidaan mittauksia toteuttaa, joten tarkkana pitää olla. Komissiossa on on viilattu pitkään ja hartaasti ja kuten sanottu, me olemme valmiita aina parantamaan tekstiä. Ja mitä taas tulee naisten roolin, toki jäsenvaltiot omissa suunnitelmissaan voivat kohdentaa tukea naisille, mikäli se on tarpeellista. Näin sanotaan myöskin tavoitteessa numero kahdeksan, mutta tästäpä syystä tässä vaiheessa ei tarvitse lähteä keksimään uusia tavoitteita, jotka liittyvät vain ja naisiin. Esittelijä mainitsi puheenvuorossaan myöskin siihen, että jäsenvaltioidenhan pitää arvioida tilannetta kaikkien tavoitteiden osalta ja jos ei tarvitse tukea ohjata johonkin tiettyyn tavoitteeseen, niin silloin rahat voidaan käyttää johonkin toiseen tehtävän ja tavoitteen saavuttamiseen. Mutta lähtökohtaisesti pitää huomioida kaikki yhdeksän tavoitetta. Sitten mitä tulee CPR, me olemme tyytyväisiä osoittamastanne tuesta, eli että toimimme hyvin kohdennetusti Eli viittaan tässä tähän optin järjestelmään. Minun mielestäni tähän pitäisi liittyä vakaa hallintojärjestelmä, eli meidän täytyy varmistaa, että rahat käytetään oikealla tavalla joka jäsenvaltiossa. Ja samalla meidän täytyy kuitenkin varmistaa, että se, mitä nyt on pöydällä, ja mitä e- esittelekin ehdottaa, niin tämä pitäisi huomioida myöskin CPRssä. Siitähän keskustellaan myöskin muissa parlamentin valiokunnissa. Ja mitä tulee ympäristö- ja ilmastokysymyksiin, niin tietenkin meidän täytyy olla kunnianhimoisempia ympäristön ja ilmaston suhteen. Ja me olemme ehdottaneet, että täytäntöönpano ei ole kaiken A ja O, vaan me, meidän täytyy varmistaa niin kuin 8 artiklassa sanotaan, ettei lipsuta missään tilanteessa. Tätä on ehdotettu poistettavaksi. Mielestäni meidän täytyy varmistaa, että meillä on globaali paketti pöydällä. Eli meillä on erinäisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat ykköspilarissa ilmastoon ja ympäristöön ja meidän täytyy arvioida, että olemmeko saavuttaneet nämä tavoitteet ja että onko tämä globaali lähestymistapa omiaan parantamaan ympäristön ja ilmaston tilaa. Me olemme tietenkin huolissamme siitä, että tämä horisontaalinen lauseke, sitä ollaan poistamassa, vaan että 30 prosentin kynnystä ollaan ehdottamassa tai että tässä ollaan poistamassa myöskin tämä uusi tuotantoon sidottu bonus. Ja mitä tulee sitten valkoiskasvituotantoon, me olemme valmiita tukemaan tätä. Asiaa käsitellään vielä Itävallassa. Siellä ehdotetaan komission puolesta ratkaisumallia. Tässä vaiheessa voin sanoa sen verran, että me voimme käyttää ensimmäisen pilarin varoja tämän tukemiseksi ja jos tähän halutaan laajennusta, niin kyllä komissio on valmis harkitsemaan asiaa yhdessä teidän kanssanne. Mitä tulee tukikattoon, tehän tiedätte, että tämä on vapaaehtoinen järjestelmä, jota on käsiteltävä EU-tasolla ja ne, jotka tukivat tätä, niin kiitokset teille siitä. Tämä on erittäin tärkeä tekijä, jota varmistetaan tasaväkisyys EUn laajuisesti. Eli tämän ei pitäisi olla vain ainoastaan pakollinen, vaan meidän täytyy huomioida myöskin tuotantotekijät ja kustannukset varmistaen, että ne tilat, jotka ovat työvoimavaltaisia, niin eivät joudu kärsimään suhteessa muihin tiloihin. Ja mitä tulee ekojärjestelmiin, niin toden totta, ymmärrän toki mitä esittelijä ajaa takaa, eli niiden poistaminen pakollisesta tukikattojärjestelmästä olisi ehkä ympäristölle hyödyllinen ratkaisu, mutta mehän haluamme käyttää ykköspilaria kohdennettuihin mm, tukiin enenevässä määrin hyväksi. No, tähän asiaan täytyy vielä palata tuonnempana. Ja mitä tulee maaseudun kehittämiseen, niin uskoakseni naisten asia voidaan huomioida strategisten suunnitelmien käsittelyn yhteydessä kuten 13.05 asetuksessa, koska se ei olisi uuden to- toimintamallin mukainen. Entäs sitten näihin ehdotukseen porkkanan tarjoamiseksi. Kansallisella tasolla täytyy joka tapauksessa aina varmistaa, että toimenpiteet ovat aina riittävän houkuttelevia. Nehän ne ovat vapaaehtoisia. Tarkoituksena on varmistaa, että ne ovat houkuttelevia, eli sisäänrakennettu porkkana sieltä löytyy. Mutta se, että miten asia ilmaistaan, niin se on ongelmallinen asia – sillä tässä ei oltaisi enää VTO-säännösten mukaisia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että me kaksinkertaistaisimme sen tuen, joka nyt on jo varattu näihin toimiin. Joten tarkkana pitää olla tekemisiemme suhteen, varsinkin jos sillä ei ole huomattavaa lisäarvoa. Ja mitä tulee sitten tähän alueellistamiseen ja siirtymään, tehän tiedätte, että jokaiselle jäsenvaltiolle on tarkoitus luoda yksi strateginen suunnitelma ja yksi välittäjä, jonka kautta viestintää toteutetaan, mutta tämä ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö etteivätkö jäsenvaltiot voisi tehdä suunnitelmia alueellisella tasolla, ottaen huomioon perustuslailliset toimintamahdollisuudet, jos ollaan sitä mieltä, että maaseudun kehittämiseen halutaan panostaa alueellisella tasolla, niin mikä siinä, ja me olemme valmiita tekemään yhteistyötä kanssanne ja neuvostokin kanssa, jotta voimme varmistaa, että institutionaalinen rakenne hallintoviranomaisten ja maksuviranomaisten ympärillä toimii yksittäisten jäsenvaltioiden peruslaillisten määräysten mukaisesti. Ehkäpä tässä vaiheessa on kuitenkin liian aikaista lähteä lähteä viimeisitä asiaa käsittelemään. Mehän tiedämme nimittäin, että jäsenvaltiot tarvitsevat jonkin verran aikaa suunnitelmiensa laatimiseen ja komissio taas tarvitsee aikaa perehtyäkseen näihin suunnitelmiin ja sitten tekemään oman päätöksensä. Se vie oman aikansa. Omassa ehdotuksessamme lähdemme liikkeelle siitä olettamuksesta, että lainsäätäjät hyväksyvät tämän riittävän ajoissa, jotta voidaan huomioida vuoden 2021 lähtölaukaus uudelle MFFlle. Ja jos jostain syystä aikataulu mättää, niin meidän täytyy se huomioida. Me katsomme sitä myöhemmin, mutta se, että tässä vaiheessa lyötäisiin jo päivämäärä lukkoon, joka on kaukana tulevaisuudessa, niin se olisi väärä viesti alalle ja poliittisille toimijoille. Me haluamme tietenkin parantaa tuottavuutta, mutta siten, että mahdollisimman nopeasti tästä saadaan mahdollisimman suuri hyöty irti yhtä lailla kuin, että saadaan mahdollisimman suuri hyöty irti myöskin uudesta MFFstä. Kiitoksia. Kiitoksia ja nyt esittelijän puheenvuoron. Kymmenen minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia puheenvuoron käyttäneitä, varjoesittelijöitä tietenkin ja kaikkia kollegoita ja komissiota näistä panoksista ja huomioista, joita esititte tähän mietintöön. Sillä vain rikastutte ja parannatte sitä. Toivon, että kaikki nämä kommentit muuttuvat lähiaikoina tarkistuksien muotoon. Luulenpa, että mikä tahansa EU-väline eu e väline onkaan ajatuksessa, niin on voittava sopeutua muutoksiin. Ajat muuttuvat ja nyt on tulossa erilaisia viestintävälineitä. Emmehän enää elä samassa maailmassa, vaan todella hetki hetkeltä olemme tietoisia muutoksista. Meidän on myös muistettava se, että hyvin helposti saadaan levitettyä väärää tietoa, ellemme, ellemme katso tarkkaan lähteitä. Siksi myös YMP on sopeuduttava omaan aikaansa. Kansalaiset seuraavat hyvin tarkkaan edelleen sitä, mitä Euroopan budjetilla tehdään – ja budjetista YMPllä on merkittävä osuus. Kyseessä on myös toiminnan, toimintapolitiikka, joka vaikuttaa koko yhteiskuntaan, kuten tiedämme. Sen kautta saadaan laadukasta ruokaa järkevällä hinnalla kuluttajille, joten tämä on todella tärkeä asia käsiteltäväksi ja meidän on päivitettävä YMPtä ja, ja saatettava se kaikkien saataville olevaksi. Tällainen mallin muutos on todella mahdollisuus, jota voimme hyödyntää – Eihän meidän ole hyväksyttävä sitä ihan ja purtava, purematta nieltävä komissiolta, mutta kyllä täällä on riittävästi sellaisia elementtejä, joiden kautta voidaan välttää tämä suuri vaara, joka koskee uudelleen kansallistamista, jotka tekin täällä jotkut olette maininneet. Suurin osa minun tarkistuksista menee juuri tähän suuntaan, niin että laaditaan yhtälainen kokonaisuus tarkistuksia, jotka koskevat jäsenvaltioiden strategisia suunnitelmia, niin että ne että niillä olisi yhteinen pohja, että pohja olisi yhtenäinen kaikille. Kuvittelenpa, että Suomen ympäristöongelmat eivät juurikaan muistuta Etelä-Euroopan vaikka Andalusian ympäristöongelmia Espanjassa, joten tietenkin meidän on sopeutettava toiminnat ilmastoon ja maantieteen mukaan, mutta uudelleen kansallistamista emme halua, jotta näin ei kävisikään nämä yhteiset elementit, niiden on säilytettävä vahvoina. Minä ehdotan näitä. Toivon, että te tarkistuksenne avulla voitte nyt parantaa näitä yhteisiä elementtejä niin, että tehdään YMPstä vielä yhtenäisempi Eh, tarkistusten kautta niin, että voimme sopeuttaa todella nykyaikaan tämä YMP eh, näiden kansallisten strategisten suunnitelmien kautta, mutta samanaikaisesti pidämme kiinni tavoitteistamme, joka koskee sitä, että YMP ei uudelleen kansallisista tavoitteista, että se olisi edelleen yhtenäistä. Kun olen puhunut maatalouden AY-järjestön kanssa, niin Luulen, että ymmärrän, mitä tuottajat odottavat. Olin näkö yllättynyt, kun he sanoivat, että he eivät halua mitään viivästyksiä, he eivät halua epävarmuutta, he haluavat varmuutta. Näin sanoivat paitsi espanjalaiset e, AY-järjestöt, niin myös muissa maissa AY-järjestöt sanovat samaa. Viljelijät kuuntelevat, katsovat meitä, toivovat meiltä ripeää toimintaa, tehokkuutta. He odottavat, että pystymme säilyttämään YMPn poliittisena, yhteisenä ja maataloutta koskevana edelleen. On muistettava, että, että vaalit ovat aivan oven takana. Meidän on toivottava siis erittäin vastuullisesti näissä päätöksissä, joita teemme YMPn kohdalla. Olen kuunnellut teitä kaikkia, odotan teidän tarkistuksianne, koska minulla ei ole nyt aikaa kaikkea kommentoida, muuten Sikerski hermostuu kanssani, mutta tästä enimmäismäärästä tästä tukikatoista monet ovat puhuneet. Se on ainoa asia, jossa olin ollut todella joustava. Ainoa. Koko ehdotuksessa ainoa. Ja olin joustava, koska sen jälkeen kun olin puhunut alan kanssa, jäsenvaltion kanssa, monien teidän kanssanne, päädyin siihen, että enimmäismäärät olisi sopeutettava erilaisiin tilan rakenteisiin. Eh, Virossa ja Portugalissa näillä enimmäismäärillä olisi eri vaikutukset. Virossa esimerkiksi, kun puhuin virolaisen ministerin kanssa, hän selitti, että komission tukikattoehdotus vaikuttaisi 60 prosenttiin tukea saavista, saavista se, se tekisi lopun kaikesta, melkein kaikesta, 60 prosenttia pyhittäisin pois. Sen tämä tuntuu siis aivan mm, kohtuuttomalta koska se katto osuisi oikeastaan kaikkiin ja YMPtä vain kovalla kädellä näin leikattaisiin. Minä siis tarjoan teille mahdollisuuden sopia ottaa huomioon eri todellisuudet, jos tämä ei teille käy. Jos te olette sitä mieltä, että nämä tukikatot eivät vastaa tavoitteitamme, niin ihan vapaasti voitte tehdä tarkistuksia. Mutta ottakaa huomioon se, että tukikatto ei ole tekninen toimi vaan se on budjettitoimi. Viljelijöiden ja karjankasvattajien tavoitteena ei ole tietenkään tukikatto, vaan se on jäsenvaltioiden tavoite. Tukikatto on budjettiväline ja minun mielestäni siihen, siihen sopisi joustavuus, koska ei se ole sellainen toimi, josta on pidettävä ehdottomasti kiinni ja jonka pitää, on oltava samanlainen kaikille, mutta jos te haluatte niin, niin tehdään niin. Mutta ottakaa huomioon, että kyseessä on todella budjettitoimi, ja että se ei ole mikään tukimekanismi, vaan tämä uudelleenjakomekanismi on se, on se mekanismi. Sillä ta- tasapainotetaan eri jäsenvaltioiden eri tilojen sama tukea. Ottakaa tämä huomioon, kun teette tarkistuksia. Minä suhtaudun avoimesti näihin kaikkiin ehdotuksiin. 20 prosenttia perustulotuesta mm, uudelleenjakotueksi. Tämä on tavoitteeni ja myös tasapainottaminen. Tämän lisäksi olisi tehtävä etukäteen analyysi. Mehän, meillä ei ole sellaista, emme tiedä kuinka uudelleenjakotuki voi vaikuttaa tuotteihin, koska eihän meillä ole edes budjettia vielä. Tämä olisi ensin saatava järjestyksen. Joku täällä sanoi, että, että nyt halutaan jotenkin rangaista tilojen työllisyyttä. Jos me sovellamme tukikaattoa, niin ottaen huomioon kunkin tilan tuottamat työpaikat, ja jos näin ei tehdä, niin sitten rangaistaan sitä, niin uskonpa, että suurin osa kollegoista on yhtä mieltä siitä, että maatalouden työpaikkoja on suojeltava eikä, eikä rangaistava. Ne, jotka haluavat sitten kvantifioida näitä tavoitteita, olen kyllä kuunnellut teitä. Haluatteko tukahduttaa koko YMPn? Haluatteko panna sille suukapula niin, ettei tavoitteita voida saavuttaa? Se olisi siis suora vaikutus näistä, näistä kvantifioidusta tavoitteista. En usko, että tämä on kovinkaan tavallinen tavoite, yhteinen tavoite. Sitten näistä leikkauksista maaseudun kehitykselle. Tämä ei ole totta. En hyväksy mitään budjettileikkauksia mihinkään YMPn alueeseen. Olen pyytänyt tässä asiakirjassa, että säilytetään budjetti tällaisenaan joten en tue yhtäkään leikkausta ensimmäisen enkä toiseen pilariin YMPssä. Pyydän, että, säily, että budjetti säilytetään tällaisena niin kuin suurin osa tämän parlamentin jäsenistäkin tekee. Puhuitte täällä nuorista viljelijöistä, olen yhtä mieltä. Jos teillä on ajatuksia, miten voidaan saada lisää uusia viljelijöitä, niin tervetuloa. Odotan näitä tarkistuksia aivan malttamattomana. Haluaisin tietää, mitä ne ovat niin, että voisin ryhtyä töihin. Sitten näistä tuista joku kritisoi tätä kestävyystulotukea. Tämähän on vahvistettu ehto. Eli toisin sanoen koko viherryttäminen on jo mukana, se on pakollinen, ei niin, että saisi 30 prosenttia tuosta, vaan 100 prosenttia. Eli ehdot eivät nyt sido vain 30 prosenttia, vaan tuosta vaan koko tukea. Tämä vahvistaa todella merkittävästi ympäristöehtoja ja antaa paljon enemmän ympäristötukea YMP kautta niin paljon, että minusta tämä tuotteilta vaadittava ympäristövaatimus on niin vahva, että 70 prosenttia tuesta voidaan sitoa 70 prosenttia rahastosta voidaan suunnata tähän tukeen. Nyt se on muuttanut nimeä, nyt se on nimeltään kestävyystulo, ympäristön kestävyyden tulo, tuki. Meidän on oltava vastuullisia, jos vaaditaan paljon enemmän tuotteilta, niin annetaan heille myös varmuutta. Minusta on tärkeää säilyttää tulotuki niin, että saavutetaan kunnianhimoisia ympäristö Tulokseen ja niitä ylipäänsä voidaan vaatia viljelijöiltä. Tulotukea ei voida irrottaa ympäristö, ympäristötuista ja vähempi tulotuki vaarantaa ym, kunnianhimoiset ympäristötavoitteet, jotka meillä kaikilla parlamentissa täällä kuitenkin on. Joten pidetäänpä tämä mielessä. Odotan tarkistuksia ja niin kiitoksia tästä keskustelusta. Ja jatketaan sitten tämä YMJ-asetuksen kanssa heti kun haluatte. Dziękuję pani poseł. Proszę Państwa, determinacja jak... Kiitoksia, arvon kollega. Tämä päättäväinen lähestymistapa on kyllä vaalimisen arvoinen asia. Asiata voidaan lähestyä eri kantilta, mutta herää kysymys, haluammeko tätä yhteisöllisyyttä korostaa vai jotain muuta – Ja kysymys tukikatosta. Täällä on vietetty myöskin tuotantoon. Kysehän on siitä, että jokainen pienikin pläntti on kilpailukykyinen. Eli meidän täytyy katsoa, minkälaisia vaikutuksia tuotannolla on, ja näin tulemmekin tekemään. Ja lopuksi vielä seuraava huomio. Alkuun olin hiukan huolissani YMPn uudelleen kansallistamisen suhteen, mutta me tarvitsemme komission koordinointitaitoja. Mutta ehkäpä jonkunlainen valvontamekanismi voitaisiin ottaa käyttöön kansallisessa parlamentissa ja EU-parlamentissa on olemassa valvontaväline ja sitä voitaisiin soveltaa myöskin laajemmin. Kansalliset parlamentit tekisivät sen kansallisella tasolla ja EU-parlamentti EU-tasolla. Kaikkea ei tietenkään tarvitse huomioida, mutta joka tapauksessa on niin sanottu puheoikeus olemassa. Vielä kerran kiitokset tästä käydystä keskustelusta. En tietenkään halua rajoittaa puheaikaa. Kollega Kaputo, pyydän anteeksi. Mutta tällä kertaa meillä oli paljon aikaa käytettävissä ja kaikki saivat kantaa kortensa kekoon haluamallaan tavalla. Ja vielä yksi asia. Tarkistukset on jätettävä kolmas joulukuuta mennessä. Tämä pätee molempiin teksteihin. Ja toivoisin, että tutustutte myöskin parlamentin puhemiehen kirjelmään. Kiitoksia. Jatkamme 14.30, eli 14.30 ja vieraanamme on talon ulkopuolelta tuleva henkilö, joten toivoisin, että aloitamme aikataulun mukaisesti, jottei vieraan tarvitse tuijotella tyhjiä riviä. Kiitoksia.